Right, good, good morning. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille. Eiköhän ole oikea aika aloittaa, jotta sitten loppupäästä ei ylitetä aikoja. Haluaisin todeta, että kun nyt olen tässä puheenjohtajana, olen todella Minun on todella suuri kunnia se, että saan olla puheenjohtajana näiden kahden aamusession ajan. Olen aiemminkin ollut Euroopan unionissa puheenjohtajana. Se oli 25 vuotta sitten Koreperissä. Se oli vähän erilaista. Ja silloin oli vain 12 jäsenvaltiota. Asiat olivat paljon yksinkertaisemmat. Mutta uskoakseni se, että kansallisen parlamentin johtaja on puheenjohtajana toisessa sessiossa on tärkeää, koska näin voidaan osoittaa, että kyseessä on ala, jolla on tärkeät kansalliset vastuualueet ja unionin vastuu. Siitä syystä onkin oleellista, että meidän tulisi oppia työskentelemään yhdessä niin Euroopan parlamentin kuin kansallisten parlamenttien, jos haluamme onnistua tekemään todella järkevää valvontaa niihin virastoihin ja politiikkaan, jota parlamentit, kansalliset hallitukset, Euroopan unionin komissio ja Euroopan parlamentti, joista ne vastaavat. Siitä syystä mielestäni tämä on erittäin arvokas huomio. Meillä on kaksi istuntoa tänä aamuna. Ensimmäinen niistä, joka on juuri alkamassa, koskee EUn rajojen suojelua ja EUn solidaarisuuden ja Schengenin yhteistyön vahvistamista. Tässä keskitytään Frontexin rooliin. Ja Frontexin päättäjä onkin tässä vieressä, niin annan hänelle puheenvuoron pian. Sen jälkeen sitten kello 10.30 Äh, siirrymme loppuistuntoon, jonka tavoitteena on nivouttaa kaikki yhteen, kertoa siitä, millä tavalla kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voivat vahvistaa vastavuoroista yhteistyötään ja virastojen valvontaansa, johon viittasin juuri tässä alustuksessani minuutti sitten. Meillä on kolme puhujaa. Laitinen Frontexista, edustaja Bussutil. Hän on valitettavasti kyllä liikenteessä jumissa. Ja hän on kansallisvapauksien ja oikeus- ja sisäisen valiokunnan jäsen. Ja, ja sitten äh, edustaja Tsonoglu Kreikan parlamentista. Tämän jälkeen annan puheenvuoron kahdelle kansallisen parlamentin jäsenelle ja yhdelle parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenelle. Ne, jotka ovat paperin avulla ilmoittaneet haluavansa puhua. Toivottavasti kaikki saavat puheenvuoron ennen kello 10.30. Ja nämä puheenvuorot täytyy pitää enimmillään kahden minuutin mittaisina. Muussa tapauksessa myöhemmin puhuville ei jää riittävästi aikaa. Edustaja Laitinen, Pyytäisin teitä aloittamaan. Hän esittelee meille PowerPoint-esityksen. Se varmasti ilmestyy tänne tauluillemme. Ja toivottavasti sen avulla voitte seurata sitä, mitä hän aikoo sanoa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos paljon, herra puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. On suuri kunnia olla jälleen täällä Euroopan parlamentin olla jälleen täällä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kokouksessa, jossa puhutaan tästä tärkeästä aiheesta. Seuraavana kymmenenä minuuttina aion hieman puhua rajavalvonnan soveltamisalasta Euroopan näkökulmasta ja sitten aion puhua tietyistä näkökulmista, jotka liittyvät erityisesti Frontexiin ja rajavalvontaan EUn kontekstissa. Ensimmäinen viesti viestini on, että katsotaan päätavoitteita. Ne ovat kaksi, kaksi osaisia. Me äm, hallinnoimme maahanmuuttovirtoja ja toisaalta me torjumme rikollisuutta. Torjumme siis vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta rajoilla. Päätavoitteemme on varmistaa, että kaikki rajoilla tapahtuu sääntöjen mukaisesti, mutta, että to, mutta toisaalta tavoite on myös varmistaa, että oikeudenmukainen, laillinen rajanylitys sujuu jouhevasti. Tietysti meillä tämän lähestymis, lähestymistapaa me olemme Euro, me toimimme EUn e tasolla. Meidän tavoitteemme on varmistaa EUn arvojen toteutuminen ja vapaa liikkuvuus sekä perusoikeudet ovat niistä tärkeitä elementtejä. Perusoikeuksia vahvistetaan yhä enemmän. Niitä ei siis pelkästään kunnioiteta, vaan niitä vahvistetaan. Eli tämä on se ympäristö, jossa me toimimme. Anteeksi, seuraava dia sitten, kiitos. Toinen rakenne, jonka haluaisin tässä teille esitellä, on vuoden 2006 integroitu rajaturvallisuusstrategia. Siinä on viisi pääelementtiä. Neljä ensimmäistä kuuluvat näille käytännön toimijoille ja viides sitten politiikan tasolle. Eli rajatarkastukset ja sitten nämä toimet, joita pitää tehdä, pitää tehdä, jotta järjestäytynyt rikollisuus tunnistetaan rajoilla. Ja sitten kolmannen, kolmas tekijä on meidän strateginen lähestymistapamme. Emme toimi pelkästään rajoilla, vaan ennen rajaa, vaan myös rajan toisella puolella sekä itse rajalla. Sitten neljäs elementtimme on virastojen välinen yhteistyö. Siinä meillä on paljon parantamisen varaa Eli meidän pitää tuoda lainvalvojat yhteen, eri viranomaiset yhteen, jotka toimivat rajoilla paikallisella, alueellisella ja eurooppalaisella tasolla. Viides elementti sitten kuuluu taas lainsäätäjille politiikan tasolle. Pitää siis varmistaa, että lailliset kehykset ovat riittäviä ja, ja oikeanlaisia, jotta ihmiset rajavalvonnassa voivat toteuttaa tehtävänsä. Ja sitten Frontexin rooli, en nyt aio lukea tässä näistä laillisista tehtävistämme mitään tekstiä, vaan haluaisin kuvailla rooliamme. Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että, va- että valvotaan meidän EUn ulkorajojamme. Tämä on siis Lissabonin sopimuksessa ja tämän näkee kaikessa, kaikissa strategioissa myös Tukholman ohjelmasta. Ja tämä jaettu vastuu ei ole kyseenalainen, eli Frontex ei ole se elin, joka päättää jäsenvaltioiden puolesta. Jäsenvaltiot päättävät aina itse ja päättävät itse alueelle pääsystä ja muista asioista. Meidän roolimme sitten taas on se, että annamme lisäarvoa näille jäsenvaltioiden toimille. Tätä varten meillä on, on oma tehtäväkentämme. Me olemme eurooppalainen virasto. Meidän tarkoituksemme on edistää eurooppalaista lähestymistapaa ja edistää eurooppalaista rajavalvontakulttuuria. Se on seikka, jota se, se on siis se, miten eurooppalaiset haluavat, että heidän ulkorajojaan valvotaan. Ja tässä lähdetään perusarvoista, ydinarvoista, eli siitä, että kunnioitetaan täysin perusoikeuksia. Me haluamme, että harmonisointia jatketaan ja yhteentoimivuutta parannetaan. Me voimme toimia yhdessä vain, jos meidän toimintatapamme ja laitteistomme on harmonisoitu. Vain näin jäsenvaltiot ovat vahvoja rajavalvonnassaan. Eli tavoitteemme on, siis Frontexin rooli on vahvistaa jäsenvaltioiden toimia. Ja tätä varten meillä on oma tehtäväkenttämme, kuten sanoin. Meillä on yksi väline, jolla voimme antaa joilla voimme lisätä tietoisuutta jäsenvaltioista. Meillä on paljon analyyttistä kapasiteettia ja näin jäsenvaltiot ovat paljon tietoisempia mm, nykytilanteesta ja tulevaisuuden uhkista kuin mitä ne aikaisemmin olivat. Tämä on siis meidän antamme lisäarvo. Ja toinen välineemme on sitten yhteisoperaatiot ja pilottihankkeet. Tämä on ehkä näkyvin osa työtämme. Yhteishanke, yhteisoperaatio esimerkiksi Turkin ja Kreikan rajalla ja sitten Välimerellä esimerkiksi. Nämä ovat näitä konkreettisia esimerkkejä ja tämä on näkyvä osa toimintaamme. Mutta tavoite näissä yhteisoperaatioissa ei ole korvata – kansallisia toimia, vaan tukea ja vahvistaa kansallista kapasiteettia. Jokaisessa operaatiossa yksi tavoitteista on vahvistaa tätä tämän vastaanottavan maan kapasiteettia ja turvata rajansa. Lisäksi me myös koulutamme ja teemme tutkimusta. Tutkimus ja kehitys on yksi tehtävistämme. Ja tässä me olemme jo pystyneet pystyneet tuottamaan Euroopan laajuisen opintosuunnitelman rajavalvonnan alalla, eli rajavalvojien koulutuksessa. Me olemme siis perustason koulutussuunnitelman jo tehneet ja me tällä hetkellä kehitämme juuri korkeamman tason koulutusta. Ja näin voimme myös tukea rajavalvonnan eurooppalaista aspektia. Ja sitten Frontexin kapasiteetti. Asiantuntijuus. Meillä on 300 työntekijää. Tämä on se voima. Tämä on se resurssi, jota meillä on, joka meillä on. Meillä on analyyttisiä valmiuksia, meillä on metodologia, joita voimme toteuttaa systemaattisesti. Eli me saamme tietoja jäsenvaltiolta, mutta myös muista, mutta myös muista lähteistä. Tämä on siis tämä yhteinen integroitu riskianalyysimalli. Ja me voimme nämä tiedot välittää edelleen jäsenvaltiolle, jotta heidän valmiuksiaan voidaan parantaa. Meillä on asiantuntijaryhmä, jonka nimeksi tulee European Border Guard Teams, ja meillä on teknisiä välineistöjä, esimerkiksi aluksia ja helikoptereita, ja tämä uusi Frontex-asetus antaa meille mahdollisuuden ostaa myös omaa välineistöä. Ja jälleen kerran tämä kaikki siksi, että voimme todellakin antaa tätä lisäarvoa, jota tarvitaan. Ja sitten meillä on tietysti budjetti, jolla on tarkoitus kompensoida tätä jäsenvaltioiden osuutta. Ja tämä on yksi näistä resursseista muiden joukossa. Ja sitten muutama sana tulevaisuudesta. Olen maininnut jo tämän tarkistetun asetuksen, joka, joka tulee voimaan pian, eli Frontexin strategia pitää muuttaa vastaavanlaisesti. Tämä asetus on tietysti kaiken alkukohta, mutta tärkeä strateginen tekijä on myös komission ohjelma eli Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosur. Siitä tulee ydininstrumentti tietojenvaihtoon jäsenvaltioiden ja Frontexin välillä rajavalvonnan alolla, alueella. Tietysti meidän pitää hyväksyä ne tosiasiat, jotka jotka, jotka näkyvät nykyisessä keskustelussa rahoitusnäkymistä. Taloudelliset puitteet pitää hyväksyä. Eli meidän pitää todellakin kiinnittää huomiota prioriteetteihin ja meidän pitää, meidän pitää kiinnittää huomiota suorituskykymme arviointiin ja arvioida sitä, missä Frontex voi antaa parhaiten lisäarvoa EUn jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Kiitos paljon. Kiitoksia. Näin toinen puhuja on edustaja Simon Busutil, joka oli edustajana uudessa Frontex-asetuksessa ja näin annan hänelle puheenvuoron. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluan pahoitella sitä, että tulin myöhään paikalle. Istuin täysin jumissa liikenteessä. Euroopan parlamentin jäsenenä se kysymys, johon minun täytyy vastata tämän aamun teeman mukaisesti, on se, että minkä tyyppistä demokraattista tilivelvollisuutta tälle virastolle harkitaan. Pyrin vastaamaan kysymykseen sillä tavalla, että totean, että useilla ihmisillä on ja on jo kauankin ollut kahden tyyppisiä valituksia tästä virastosta. Yhtäältä on ihmisiä, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu suuria maahanmuuttopaineita, jotka ovat sitä mieltä, että virasto ei toimi tehokkaasti. Toisaalta on ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että virasto jollain tavalla äh, polkee ihmisoikeuksia tai ainakin katsoo vähän sormien välistä silloin, kun ihmisoikeusrikkomuksia tehdään. Molemmat näistä ovat erittäin vakavia huolenaiheita ja varmasti niitä kannattaa käsitellä. Siitä syystä uskon, että nämä kaksi asiaa ovat olleet Euroopan parlamentin jäsenten mielessä, kun äskettäin hyväksyimme tämän viraston uudeksi mandaatiksi. Hyvin pitkälti vastauksemme näihin huolenaiheisiin olivat se, että tietysti asetusta täytyy muuttaa, siitä täytyy tehdä läpinäkyvämpi, virastosta täytyy tehdä avoimempi, tehokkaampi, mutta samalla täytyy vahvistaa sen vastuullisuutta. Puheenvuorossani haluaisin mainita joitain tapoja, millä toivomme voivamme lisätä demokraattista valvontaa, joka kohdistuu tähän virastoon tästä eteenpäin. Ja olemme sitä mieltä, että Tämän avulla voitaisiin vastata molempiin niihin huolenaiheisiin, jotka mainitsin alussa. Eli huoli siitä, että ei ole tehokkuutta ja toisaalta ihmisoikeuskysymykset. Kun puhutaan demokraattisesta valvonnasta, Euroopan parlamentti tarkistustensa avulla on käsitellyt joitakin muutoksia ja aion luetteloida ne sikäli kun niitä, niitä voidaan pitää tapana parantaa tämän viraston demokraattista valvontaa. Ensinnäkin olemme lainsäädäntöön ottaneet säännöksen, jossa todetaan, että rajavartioiden määrä, jonka jokainen jäsenvaltio lähettää tuohon virastoon, tulisi julkaista säännöllisin määräajoin. Ja tämän tiedon tulisi nyt lain nojalla myöskin kuulua Euroopan parlamentille. Sama koskee teknistä välineistöä, jonka jokainen jäsenvaltio antaa viraston käyttöön. Te kaikki tiedätte, että virasto on jo vuosia ollut vaikeuksissa tehtävissään, koska kun se kääntyy jäsenvaltioiden puoleen saadakseen rajavalvojia, jotka ovat mukana sen tehtävissä, tai helikoptereita, Äh, aluksia, lentokoneita ja niin edelleen, niin jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet niitä. Ne olivat luvanneet niitä, mutta sitten kun oli totinen paikka, niin näitä mm, välineitä ei tullutkaan. Ja tapa, jolla saatiin ne toimittamaan välineitä paremmin, oli säännös, jossa todetaan, että velvoitetaan virastoa julkaisemaan säännöllisin väliajoin se, mitä jokainen, väli, mitä jokainen jäsenvaltio on sille antanut. Toinen tapa, jolla lisäämme demokraattista valvontaa, on varmistautua siitä, että kaikki sopimukset muiden virastojen kanssa, ovatpa sitten kyseessä virastot, turvapaikkapuolella, ihmisoikeuksissa tai jopa Europolissa pitäisi tuoda Euroopan parlamentin tietoon. Tällä tavalla Euroopan parlamentin on mahdollista tarkemmin valvoa sitä, mitä virasto tekee, kun se tekee yhteistyötä näiden muiden virastojen kanssa. Ja samalla, ehkäpä vieläkin tärkeämpänä, on se, että Viraston täytyy nyt tarjota Euroopan parlamentille tietoa sopimuksista, joita se solmii kolmansien maiden kanssa, ja tämä on erityisen huolestuttava asia monille. Minkä maiden kanssa virasto tekee yhteistyötä, kun puhutaan kolmansista maista? Minkä maiden kanssa se kykenee tekemään sopimuksia? Millä mailla on riittävä ihmisoikeushistoria? Ja näin viraston täytyy tiedottaa Euroopan parlamentille siitä, millä tavalla se käyttää yhteyshenkilöitä kolmansissa maissa. Ja sitten muutama sana ihmisoikeusnäkökulmasta. Kuten alkuun totesin, yksi kaikkein suurimmista valituksen aiheista, joka viraston on kohdistunut, on se, että maahanmuuttopuolella ihmisoikeuksia rikotaan. Esimerkiksi ihmiset voidaan jättää hukkumaan merelle. Tämä on erittäin vakava huolenaihe ja syytös. Täytyy kyllä todeta, että en ole samaa mieltä tässä, sillä minun mielestäni Euroopan unionin tavoitteiden mukaista ja jäsenvaltioiden, kuten myöskin sen virastojen tavoitteiden mukaista on se, että ihmisoikeuksia luonnollisestikin kunnioitetaan. Siitä huolimatta näitä näkemyksiä esitetään. Ja siitä syystä olemme olleet sitä mieltä, että niihin täytyy edelleen vastata. Olemme vastanneet niin seuraavalla tavalla. Olemme luoneet mekanismin, joka on valvontamekanismi. Ja sen avulla voidaan tarkastella viraston työtä ihmisoikeusnäkökulmasta katsoen. Perusoikeusvirkamies saa nyt paikkansa virastossa ja hän toimii riippumattomana eh, työntekijänä, kun hän suorittaa työtehtäviään. Lisäksi neuvoantava foorumi luodaan, jonka avulla kuva voidaan saada mukaan ihmisoikeusjärjestöjä ja kansainvälisiä järjestöjä, kuten UNHCR, jotta nämäkin voivat valvoa viraston toimintaa ja katsoa sitä ihmisoikeuden kunnioitusnäkökulmasta. Jos virasto ja jos ihmisoikeusrikkomus tapaus havaitaan tehtävän suorituksen aikana, niin silloin ensimmäistä kertaa nyt on jopa olemassa mahdollisuus keskeyttää tai lakkauttaa viraston tehtävä. Tämä on mielestäni erittäin pitkälti vastannut kaikkiin niihin huolenaiheisiin, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin perusteltuja, kun ne saattavat ollakin. Mutta mielestäni ne tarvitsevat tehokkaan valvontamekanismin, jotta ne voidaan ottaa mukaan lainsäädäntöön. On useita monia muita tapoja, joiden avulla mielestämme valvonta on lisätty. Esimerkiksi kun puhutaan henkilötietojen prosessoinnista – kaikkien niiden yksilöiden kohdalla, joihin virasto saattaa törmätä tehtävien suorittaessaan. Viraston täytyy toimia tiukkojen ehtojen nojalla, jotka liittyvät tietoturvaan. Säännös, joka tähän laitettiin, on seurausta läheistä yhteistyötä työstä eurooppalaisen tietoturvaviranomaisen kanssa ja, viranom- ja viraston täytyy ottaa yhteyttä tietoturvaviranomaiseen aina kun se prosessoi henkilötietoja. Ja tällä tavalla on varmistettu se, että myös tietoturvanäkökulmasta katsoen viraston tehtävät eivät aiheuta huolta. kun puhutaan palautuksista, niin hyvin monet ovat olleet tästäkin huolissaan. Mitä tapahtuu, jos henkilöt palautetaan alkuperämaahan? Onko jotain valvontaa sen suhteen, mitä heille tapahtuu? Onko mitään valvontaa sen suhteen? Mikä on näiden ihmisten kohtalo, kun heidät palautetaan alkuperämaahansa? Lainsäädäntöön on sisällytetty säännös, joka toteaa, että vuosittaiselta pohjalta Euroopan komission, siis Euroopan komission eikä viraston, Euroopan komission tulee kertoa Euroopan parlamentille siitä valvonnasta, jota on harjoitettu palautusoperaatiosta alusta loppuun asti. Tämä merkitsee sitä, että tästä lähtien kaikki palautusoperaatiot, joissa virasto on mukana ja ensimmäistä kertaa muuten virasto nyt voi järjestäytyä, äh, voi anteeksi järjestää palautusoperaatiota itse, mutta kun se näin tekee, niin sitä valvotaan tiukasti komission toimesta, jonka sitten taas puolestaan täytyy raportoida meille kertoakseen, millä tavalla ihmisoikeuksia on kunnioitettu tässä suhteessa. Ja sitten tietysti Pääjohtaja voidaan sanoisin väliin kutsua tänne Euroopan parlamenttiin ja olemme oikein ilahtunut siitä, että hän aina ilmestyy heti paikalle, kun hänet tänne kutsutaan, kun haluamme esittää hänelle kysymyksiä. Ja lopuksi budjettikysymys. Olen sanonut useita asioita, mutta jos mitään resursseja ei ole, niin on hyvin vaikea olla tehokas. Mielestäni Euroopan parlamentti on ollut hyvä liittolainen näiden viimeisen seitsemän vuoden ajan varmist- varmistaen sen, että virastolla on riittävästi varoja. Ja budjettiviranomaisen Euroopan parlamentti on tehnyt parhaansa varmistaakseen sen, että operationaalinen budjetti on riittävä, jotta voidaan suoriutua niistä tehtävistä, joita olemme halunneet viraston tekevän. Toivottavasti tämä nyt antaa lyhyen katsauksen tilanteeseen ja se miksi meillä tulisi olla lisävalvontavaltaa ja mitkä nämä erityismenetelmät sen valvontavallan saamiseksi ovat. Mutta nyt sitten pallo on itse viraston kentällä. Sen ja kun lainsäädäntö tulee voimaan, niin silloin toteutamme sitä myös kentällä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, that's, uh... Niin, kiitoksia. Tämä oli erittäin hyvä katsaus. Kolmas puhuja on Vasiliki Tsonoglu, joka on yleistä järjestystä ja oikeutta käsittelevän pysyvän valiokunnan jäsen Kreikan parlamentista. Eikä ole mikään salaisuus, että Kreikka on maa, joka on joutunut kovasti kärsimään suuresta määrästä ja nopeasta laittomien maahanmuuttajien määrän kasvusta. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos, και κύριοι αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για μένα. Kiitoksia. Minulla on erittäin erityinen tilaisuus tulla tänne edustamaan Kreikan parlamenttia ja puhumaan maalleni tärkeästä asiasta. Kreikka, kuten muutkin Etelä-Euroopan maat, on tilanteessa, jossa siihen kohdistuu valvomattomia mm, siirtolaisvirtoja rajoilla. Meillä on pitkät maanrajat ja pitkät merirajat. Lisäksi olemme lähellä siirtolaisten alkuperä- ja, siir- ja kauttakulkumaita, joten olemme erityisen arkaluontoisia. Annan jotakin lukuja, joilla voin hahmottaa tilannetta. Viime vuonna esimerkiksi pidätettiin Kreikassa 132 000 laitonta siirtolaista. Tänä vuonna 43 859 henkilöä on jo pidetetty, joten laskua on 39,1 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Tämä luku ei kuitenkaan vielä ole mitenkään rauhoittava. Olemme nähneet, mitä Pohjois-Afrikassa on tapahtunut, ja tämä epäilemättä tulee luomaan vielä suuria siirtolaisvirtoja kohti Pohjois-Eurooppaa ja meidän olisi toimittava nopeasti. Laiton maahanmuutto on monitahoinen ongelma. Siihen liittyy humanitaarisia ongelmia. Viranomaisemme hallinnoivat tuhansien ihmisten äh, tilanteita. Meidän on otettava huomioon myös äh, näiden maahanmuuttajien kärsimykset ja toivon paremmasta elämästä. Yhteiskunnalla Kreikassakin on tässä vastuunsa näissä vaikeissa tilanteissa. Laittoman maahanmuuton muodostama ilmiö vaikuttaa suoraan turvallisuuteen, yhteiskuntajärjestykseen, vakauteen ja yhteiskunnalliseen kohesioon. turvapaikkahakemusten käsittely ja, ja maahan palauttamisen eh, papereiden käsittely on hyvin kallista. Turvapaikkahakemusten käsittely on asia, josta saamme aina kritiikkiä. Haluaisin nyt esittää seuraavan pohdinnan. On tietenkin oikeudenmukaista kritisoida, mikäli siirtolaisuus mm, ilmiö on samankaltainen kaikissa jäsenvaltioissa, mutta näin ei ole myös turvapaikka- hankkeet kärsivät tästä. Meidän on käsiteltävä tuhansia ja tuhansia turvapaikkahakemuksia vuosittain ja suuren osa niistä on petollisia ja menetämme tässä paljon aikaa. Kansainvälinen turvapaikkajärjestelmä on ankaran paineen alla. Jotta se toimisi tehokkaammin, olemme soveltaneet sitä uudistavaa toimintasuunnitelmaa, mutta kaikki pyrkimykset, joilla olemme pyrkineet parantamaan turvapaikkamenettelyjä ja ja turvapaikanhakijoiden elinolosuhteita ovat sellaisia, joita emme voi hoitaa, mikäli samanaikaisesti ei luoda eurooppalaista turvapaikkaa ja siirtolaisuuspolitiikkaa, koska taakka olisi jaettava maantieteellisin, väestöllisin ja taloudellisin kriteerein. Dublin kakkosen asetuksen uudistaminen – ja yksivaltainen kompetenssi sille jäsenvaltiolle, joka ensimmäisenä ottaa vastaan nämä siirtolaiset, on asia, jota olisi pohdittava uudelleen. Asetus antaa hyvin epätasapainoisesti taakkaa eri jäsenvaltioille rajoilla olevien jäsenvaltioiden on toimittava ikään kuin ne, ne olisivat koko Euroopan unioni. Niiden on kannettava koko taakka ja tämä on tietenkin epäoikeudenmukaista. On myös hyvin kiinnostavaa katsoa demokratian juuria. Emme tietenkään halua No, suhtautui mielisesti Euroopan toimielimiin, mutta on, ei pidä unohtaa, että me kyllä tunnemme tänne tämän ilmiön jo eräs jo muinainen kreikkalainen näytelmäkirjailija antiikin Kreikan aikana jo käsitteli näitä asioita. Hyvät kollegat, pyrin antamaan teille kuvan siitä, millainen tilanne on Kreikan rajoilla, EUn ulkorajoilla. Tämä on tämän tein siksi, että osoittaisin, että Euroopan unionin ulkorajoilla valvonta ei ole ainoastaan kansallinen, vaan Euroopan unionin ongelma ja siihen on suhtauduttava sellaisena. Frontexin panos Kreikan viranomaisten ponnistuksen on aivan keskeinen. Schengenin säännöstössä säädetään unionin ulkorajojen vahvistamisesta – Ja näin ollen meidän olisi paikattava mahdolliset porsaanreijät. Valvontaa on parannettava, jotta vältettäisiin maahanmuuttajien laiton sisäänpääsy. Meidän on vahvistettava järjestelmiä vahvistamalla Frontexin roolia. Poseidon yhteisoperaatio, joka on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen Kreikan että Turkin rajoilla sekä maa- että merirajoilla, on jo tuottanut tulosta. Frontex-virasto ähm, Pireolla, Pireuksella, äh, sillä on sellaiset tavoitteet, että taartaisiin operaation äh, tehokkuus äh, kaakkoisen välimerellä. Toivomme, että tämä operaatio oli olisi pysyvä niin, että voitaisiin välttää laittomien siirtolaisten tuleminen ja että voisimme palauttaa heidät kotimaihinsa välittömästi. Näin ollen on ratkaistava kolmansien maiden kansalaisten ongelma. E, he ovat jo laittomia, mutta toisaalta eri syistä kaikkea ei voida palauttaa nämä kahdenväliset palauttamissäännöt ovat erittäin tärkeitä. Nämä sopimukset on otettava mukaan Euroopan unionin suhteisiin kaikkien kolmansien maiden kanssa. Euroopan unioni voi painostaa, se voi kannustaa kolmansia maita yhteistyöhön. Turkki on erityistapaus, koska Turkin rajoilta tulee paljon laittomia siirtolaisia. Pientä edistystä on toki tapahtunut, mutta, mutta palauttamissopimuksen täytäntöönpano Turkin kanssa on nyt tärkeämpää kuin koskaan – myös Pakistanin sopimus on tärkeä. Algerian ja Marokon tapauksissa on no- nopeutettava neuvotteluja ja aloitettava samantapainen menettely, joka on käynnissä muiden maiden kanssa, niin että otetaan huomioon siirtolaisuuspaine, joka tulee Pohjois-Afrikasta, kuten Egyptistä ja myös Afganistanista ja Irakista. tällaisen elimen valvonnasta ja ottaen huomioon, että puhumme nyt demokraattista vastuusta, haluaisin esittää yhden huomion. Jos Frontexille annettaisiin suurempi rooli ja se muutettaisiin Euroopan kantaiseksi elimeksi, tämä olisi mielestäni aivan keskeistä. Se olisi tarpeellista myös Euroopan unionin demokratialle. Frontexin ulot, Frontexin on saatava eurooppalainen ulottuvuus, sen, sen yhteistyö Europolin kanssa ja sen tehtävät ja toimivaltuudet tietenkin vaikuttavat myös ihmisoikeuksiin ja siksi on harjoitettava demokraattista valvontaa ja vastuuta eurooppalaisena elimenä. Siihen on kohdistettava parlamentaarista valvontaa, aivan kuten muihinkin elimiin. Kun puhumme laajentumisesta, on myös syvennettävä. Ei riitä, että laajennetaan, vaan on myös syvennettävä syvyyssuunnassa. Meidän ei pidä unohtaa Euroopan unionin demokraattisia juuria. kansallisella parlamentilla pitää olla itsenäistä toimialuetta, joka on demokraattisesti oikeutettua. Myös Frontex tarvitsee demokraattisen oikeutuksen. On totta, että tilanne, joka vallitsee nyt Euroopan unionissa, ei ole mitenkään häikäisevä, mutta sitä surullisempaa, että, e, että nyky, nyt saavutettu edistys vaarantuisi. Euroopan unioni ja Schengenin sopimus ovat tärkeitä virstanpylväitä Euroopan rakentamisessa, mutta usein me eurooppalaiset kyseenalaistamme nämä saavutukset. Vuoropuhelua on käyty usein, useista valvonta välineistä ulkorajoilla ja nämä muut, muuttavat usein Schengenin säännöstä, mutta ei pitäisi panna pakkia päälle. Meidän on vältettävä se, että säännöstössä mentäisiin taaksepäin. Tästä syystä on sovellettava solidaarisuusperiaatetta ja on jaettava taakka eri jäsenvaltioiden välille. Näin todetaan myös Lissabonin perussopimuksessa. Olisi todella harmillista, jos se olisi jos se nyt vain kaksi vuotta sen jälkeen jäisi vain kuolleeksi kirjaimeksi. Uskon, että mikäli Lissabonin sopimusta ei täytäntöpanno asianmukaisesti, se tulee tekemään hallaa Euroopan unionin ja sen kansalaisten eduille, joten meidän on pohdittava, mitä haluamme. Haluammeko lisää Eurooppaa vai vähemmän Eurooppaa? Minusta on tärkeintä ajatella Euroopan kansalaisia. He ovat jo maksaneet ison laskun, eivätkä he halua tätä viimeistä mahdollisuutta menettää. Kiitoksia. Niin, tuskinpa kukaan voi ollenkaan epäilläkään, miten syviä nämä Kreikan ongelmat ovat, ja tämä oli muistutus siitä. Täällä on aika moni pyytänyt puheenvuoroa. Meillä on 40 minuuttia käytettävissämme. Toivottavasti saatte puhua kahdessa minuutissa. Thomas Gruli Tsekin senaatista ensiksi. Vážení kolegové, Rád bych vás seznámil s postojem Českého senátu k problematice ochrany hranic. Haluaisin kertoa teille Tsekin senaatin kannasta koskien Frontexin roolia. Tsekin senaatti puolustaa sellaista kantaa, jonka mukaan ulkorajojen valvonta on täysin jäsenvaltioiden vastuussa, vastuulla Euroopan tason toimenpiteillä on ainoastaan tuettava jäsenvaltioiden toimia. Senaattimme kiinnittää huomioon siihen, että vastustamme Frontexin roolin vahvistamista ja vastustamme eurooppalaisen rajapoliisin laitoksen luomista. Nykyinen tilanne johtaa siihen tilanteeseen, että Frontex näillä kasvavilla valtuuksillaan todella menee tähän suuntaan. Haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni ja korostaa sitä, että Frontexin rooliin pitäisi olla koordinoinnin ja koulutuksen rooli. Sitten toinen kysymys, joka liittyy rajavalvontaan. Haluaisin kiinnittää huomioon Euroopan unionin ulkorajan eri kohtiin. Eteläraja on hyvin altis. Arkaluontainen olisi kiinnitettävä riittävästi huomiota myös itärajaan, Euroopan itärajaan. Meidän mielestämme myös se on hyvin tärkeä. Haluaisin esittää kysymyksen kreikkalaiselle kollegallemme. Voisitteko arvioida tätä äh, projektihanketta Rabid äh, Kreikassa? Minulla on vielä vähän aikaa, joten haluaisin reagoida eiliseen kokoukseen eurooppalaisten virastojen valvonnan osalta ja Euroopan parlamentin valvontamahdollisuuksien ja kansallisten parlamentin valvontamahdollisuuksien osalta. Ymmärrän, että Euroopan parlamentilla on hyvin tiiviit suhteet eurooppalaisiin virastoihin. Kuitenkin eilisen keskustelun jälkeen, no ehkä nyt vähän liiottelen, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että kansalliset parlamentit on jätetty asia, asemaan, jossa ne vaan voivat soittaa hätäkelloa, jos muuten noudatetaan parlament, Euroopan parlamentin suosituksia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Puhumme tuosta viimeistä aiheesta sitten päätösistunnossa. Monika Lambert, Unkarin parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minä nyt olen, kun olin aloittelijapolitiikko, hyvin viisas ystäväni muistutti minua siitä, että se kysymys, että se, se että että se, mihin liikutaan, on tärkeämpi kuin se, miten liikutaan. Ja ajoitus on hyvin tärkeä. Tämä on osoittanut, osoittautunut oikeaksi. Mitä tulee Frontexiin ja turvallisuuteen yleensä? Haluaisin korostaa kahta esimerkkiä osoittaakseni, miten tärkeää on toiminnan oikea aika. Esimerkiksi Madridin pommi hyökkäys tai terrorihyökkäys, johon, jonka uhriksi joutui monia ihmisiä. Ja tuolloin meillä oli Unkarin, Unkarin sisäministeriössä hätäkokous. Me teimme nopeita päätöksiä ja teimme ö, nopeita suostuksia neuvostolle ja komissiolle siitä, miten Euroopassa turvallisuutta voitaisiin parantaa ja miten tietoja voitaisiin vaihtaa paremmin. Miten siis voisimme syventää yhteistyötä tiedustelupalveluiden ja lainvalvontajärjestöjen virastojen välillä? Näin voisin parantaa koko prosessia, sillä nämä kauheat tapahtumat todellakin pakottavat meidät tekemään näin. Frontex sitten jo vuonna 2008 vaadittiin sitä, että Frontexin laillista kehystä laajennettaisiin. Silloin käytiin vaikeita neuvotteluja – ja tämän vuoden alussa Libyassa ja eteläisessä, eteläisen naapurusalueella tapahtuneet äm, asiat nopeuttivat tätä prosessia. Eli joskus tietyt tapahtumat nopeuttavat päätösprosessia. Haluaisin korostaa, että demokraattinen parlamentaarinen valvonta ja laillisuuden sekä ihmisoikeuksien kunnioituksen valvonta ovat erityisen tärkeitä ja siksi on hyvinkin hienoa kuulla se, mitä tässä on e- näissä alustuksissa jo sanottu. Nyt ei kuitenkaan pidä hidastaa päätökseen, päätöksenteon vauhtia. Uusia uhkia tulee koko ajan. Ja on vaikea reagoida näihin uhkiin nopeasti. Tämä on meidän vastuullamme. Ja minä puhun nyt tässä kaikille täällä salissa kollegoillemme kollegoilleni. Meidän pitää valmistautua näihin uusiin uhkiin ja minä todellakin kannatan, että Frontexin valtuuksia vielä laajennettaisiin. Tietysti, että tietysti samalla valvontaa pitää olla. Ja nyt tässä haluaisin myös öm, osoittaa puheeni Tsekin kollegalleni. Minun mielestäni sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit, niillä on kummallakin tai kaikilla suuri vastuu. Frontexin johtaja sanoi, että Frontex ei tee päätöksiä. Frontex vain toteuttaa, toteuttaa toimia. Mutta valvonnan, valvonnan, valvonta ei, ed- ei oikeuta sitä, että päätökset ovat hitaita. Kiitos. Angorakis seuraavana Euroopan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Frontex on epäilemättä yksi niistä välineistä, jota EU hyödyntää tukahduttaakseen siirtolaisuutta ja tukkaakseen imperialistisia interventioita, kuten Afganistanin väliintulo. Nämä toimet on myös kohdistettu Euroopan unionin työntekijöihin, koska niillä rikotaan perusoikeuksia – ihmisiä vakoillaan, luodaan asiakirjoja, ihmisiä vake- seurataan satelliittien avulla. Kaikki tämä näkyy Frontexissa. On tärkeää, että suurvallat voivat sulkea oman halunsa mukaan rajansa ja riippumatta siitä, mitä siirtolaisille tapahtuu, kuolkoot vaikka. Monet ovat hukkuneet välimereen ja näin tilanne tulee jatkumaan tulevaisuudessakin johtuen kapitalistisesta kriisistä, jonka kourissa olemme ja joka vielä pahentaa heidän tilannettaan valitettavasti. Lisäksi usein nämä, näitä siirtolaisia pidetään, kes, pidetään keskitysleireillä, että ni, jos niitä jo joksikin pitäisi kutsua ja sitten heidät palautetaan omiin maihinsa. Tämä kaikki on pyhitetty tässä palautusdirektiivissä on jopa kielletty, että, Euro- että ihmiset palaisivat Euroopan unioniin viiden seuraavan vuoden aikana. Tämä on hirvittävä ongelma sadoille tuhansille pakolaisille, jotka ovat esimerkiksi Kreikassa. Ei kapitalistinen kehitys, ei Frontex eikä mikään EU pysty tätä ongelmaa ratkaistamaan, koska EUssa halutaan, että nämä laittomat siirtolaiset tulisivat tänne halvaksi työvoimaksi, jota voitaisiin hyväksi käyttää. Me pyydämme vapautta näille ihmisille, vapautta, hyötyä terveyspalveluista. On lakattava tällaisen sortopolitiikan toteuttamista ja on pidettävä kiinni Euroopan rakentamisen ihanteet. Kiitoksia. Mr. Michael Falzon. Kiitoksia. Maltan edustajahuoneen edustaja seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa kun tulen pieneltä Maltan saarelta, niin sehän on Euroopan unionin eteläisellä ulkorajalla, niin varmaan voidaan, voidaan varmaan odottaakin, että puhun tästä aiheesta. Erityisesti haluaisin viitata Frontexin rooliin ja Frontexin rooliin suhteessa laittoman maahanmuuttoon aivan kuten edustaja, johtaja Laitinen totesi, niin rajavalvontaan. Me haluaisimme, että Frontexin roolia vahvistettaisiin yhä enemmän. Erityisesti viittaan maahanmuuton hallintaan. Edellinen Euroopan parlamentin kollega otti esille palautusoperaatiot – ja sen kaltaiset operaatiot. Mutta kun otetaan huomioon Välimeren tilanne, niin ehkäpä tulisi ottaa huomioon se, kun tarkastetaan uudelleen Frontexin toimintasääntöjä. Viime vuosien aikana maani on osallistunut ja jopa ollut isäntänä Frontex-tehtävissä. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana ja voin ihan rauhassa sanoa, että maassani on saatu poliittinen sopimus tästä Frontexin tehtävien isännöinnistä, mutta siinä on vielä epäselvyyttä, jota pitäisi selventää, varsinkin kun täällä on puhuttu eurooppalaisesta solidaarisuudesta, taakajaosta ja sen kaltaisesta. Tänä vuonna, kun tarkastellaan Välimeren tilannetta, Frontex on toiminut paljon enemmän Kreikan ja Turkin välisellä rajalla, jonka Kreikan kollegani otti täällä esille. Hän puhui Dublinin välineestä ja muusta, josta nyt ehkä suoraan täällä ei keskustella, mutta jotka ovat myös relevantteja. Haluaisin vain kommentoida yhtä asiaa vielä. Virastolla on ollut oma roolinsa, kun puhutaan laittomasta maahanmuutosta. Ja haluan vain huomauttaa, että sillä on ollut tärkeä rooli ja se saattaa joutua uuteen tehtävän nyt, kun Pohjois-Afrikan maissa on tapahtunut kuohuntaa ja sitten sen seurauksena. Puheenjohtaja, kiitoksia. Sitten Ruotsin riksdagen äh, jäsen. Eh, kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitoksia myös Frontexin pääjohtajalle esityksestä. Tämä on erittäin tärkeä asia myös Ruotsin Riksdagenissa. Haluaisin todeta edustaja Bussutille, joka konkreettisesti puhui myös Euroopan parlamentin tulevasta ehdotuksesta siitä, millä tavalla vahvistetaan demokraattista Frontexin valvontaa. Minun kysymykseni kohdistuu pääjohtaja Laitiselle, joka otti esille merkityksen siitä, että nostetaan kapasiteettia ja tarjotaan lisäarvoa. Ja että meidän täytyy tukea isäntämaan ponnistuksia. Olemme aivan samaa mieltä tässä. Samassa selkeästi on olemassa kritiikkiä tietystä jäsenvaltiosta sen suhteen, että Frontexin täytyisi toimia yhä tiukemmin, jotta se olisi tehokkaampi. Ja jos me katsomme uusia Schengen-säännöksiä arviointimekanismeineen, niin silloin asetetaan lisävaatimuksia Frontexin puolelta jäsenvaltiolle. Eli tässä on vähän erilaisia viestejä, jotka tulevat ilmi ja asetetaan vaatimuksia Frontexin tehokkuudelle, tuki. Ja minun kysymykseni on se, että onko Laitinen sitä mieltä, että on olemassa laillisia esteitä sille, että teistä tulisi vielä tehokkaampia. Ja toisaalta se, mitä Euroopan parlamentti otti esille, voidaanko nämä sovittaa yhteen? maahanmuuttokysymysten kanssa, sillä Euroopan parlamentti on nostanut enemmän tämän kysymyksen esille. Thank you very much. Uh, Mr. Keith. Kiitoksia. Ja sitten uh, alahuoneen jäsenen puheenvuoro. Kiitos. Ähm, on suuri ilo puhua täällä, kun te olette puheenjohtajana. Muutama nopea kommentti. Ensinnäkin poliittisesti minä tulin Iso-Britanniaan ensimmäinen, ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien minun vanhempani ovat syntyneet Intiassa. Meidän pitäisi nyt tässä sanoa, että Eurooppa ei ole laillisen, laillista maahanmuuttoa vastaan, vain laitonta. Ne, niitä ihmisiä vastaan, jotka käyttävät väärin järjestelmää, jotta, jotta he voisivat tulla Eurooppaan asumaan. Minä tuen täysin kreikan, kreikkalaisen kollegani sanomaa ja sanon, sanon, että kaikkien pitäisi käydä Kreikan ja Turkin välisellä rajalla. Meidän, minu, minä kävin oman valtuuskuntani kanssa siellä. Kaikki tietävät, että olosuhteet ovat huonot siellä. Kreikka on valtavan kriisin edessä. Ihmisiä tulee maahan valtava määrä ja Kreikka ei voi yksin pärjätä tässä tilanteessa. Ja monet näistä maahanmuuttajista päätyvät Lontooseen, Pariisiin tai Amsterdamiin Eli meidän pitää jakaa tämä taakka. Meidän pitää antaa näille rajavaltioille mahdollisimman paljon tukea. Ja sitten mitä tulee Frontexiin, minä ja valiokuntani, me tuemme Frontexia, mutta operatiivisesti Frontexilla pitää kyllä olla suurempi rooli. Frontexille pitää antaa kapasiteetti käsitellä näitä asioita. Tässä ei puhuta pelkästään laillisesta lainsäädännöllisestä kehyksestä. Kreikassa esimerkiksi tämä RABIT, nopea rajainterventioryhmä, kreikkalainen kollega puhui tästä määrien vähenemisestä, ja mielestäni juuri tämä määrien väheneminen johtuu tästä Frontexin rajainterventioryhmästä. Frontex, Europol ja kaikki nämä eurooppalaiset virastot, niiden pitää tehdä tiivistä yhteistyötä. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Nyt olen sulkenut luettelon ja jo neljä puhujaa vielä, jos kahdessa minuutissa pysytään, niin silloin tässä on 15 minuuttia paneelin jäsenille mahdollisuutta vastata. Victor Paggio. Tsekistä. Vážený pane předsedající, e, děkuji za slovo. E, Puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Hyvät naiset ja herrat, minulla on kysymys Frontexin johtajalle herra Laittiselle. Se koskee ulko- ja sisärajoja Euroopan unionissa. Nämähän liittyvät toisiinsa. Tsekin tasavallan Schengen-hanke on ollut suuri menestys, joka on tuonut muassaan ihmisten vapaan luokku, liikkuvuuden. Viime vuosina olemme kuitenkin havainneet jotakin ongelmia, joka on aloittanut sitten Schengenin liittyvistä ongelmista käytävän keskustelun. Haluaisimme, että parannettaisiin ulkorajojen valvontaa eteen tarvittaisiin sisärajoilla valvontaa. Valitettavasti jotkut jäsenvaltiot ovat viime vuosina niitä ottaneet uudelleen käyttöön. Henkilökohtaisesti olin sitä mieltä, että Frontexin roolina pitäisi olla koordinointi ja jäsenvaltioiden toiminnan tukeminen rajoilla. Euroopan unioni on kuitenkin tehnyt toisen tyyppisen päätöksen ja e- Frontex saa omat varat mahdollisuuden rekrytoidaan muista jäsenvaltioista ja rajavalvojia. Jos meillä on tällainen tilanne, jos vahvistamme ulkorajojamme, uskon, että tämä olisi yksi syy lisää sille, että voitaisiin saman tien sulkea sisärajat. Tsekin kannasta ja Saksan poliisien valvonnasta Tsekin ja Saksan välisellä rajalla. Haluaisimme, että tulevaisuudessa voisimme varmistua sisärajoilla valvonnan toteuttamatta jättämisestä. Olemme sitä mieltä, että jos poikkeuksellisista syistä tarvitaan sisärajoilla tarkastuksia, näin voidaan tehdä ainoastaan tilanteissa, joissa julkinen yleinen järjestys ja sisäinen turvallisuus ovat vaarantuneet. Siirtolaisuuskysymyksestä, jos nekin ovat syyn, voisivat olla syynä, niin mielestäni tämä merkitsisi väärinkäytöstä välineen käyttöön. Sitten herra Laitinen, mitä ajattelette tarkastusten käyttöönottamista huonosti hallinnoidun siirtolaisuuden takia? Oletteko sitä mieltä, että sen jälkeen kun on ulkorajoja vahvistettu, me emme enää niinkään tarvitsisi sisärajojen valvontaa Schengenin alueella. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Mr. Kiitoksia. Kelvin Hopkins alahuoneesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Viimeisen puhujan jälkeen otan toisen näkökannan. Kävin Frontexin päämajassa Varsovassa alahuoneen valvontakomitean kanssa – ja keskustelimme erityisesti ongelmista laitoa maahanmuuton valvonnasta ja esitin itse, mielestäni itsestäänselvän kysymyksen, eli miksi ei oteta käyttöön tiukkaa sisärajavalvontaa muille kuin EU-kansalaisille. Esitän tämän kysymyksen uudelleen. Sisärajavalvonta on looginen ja tehokas tapa estää rikollisten terroristien ja ihmiskauppaharjoittavien liike- liikkumisen, kuten myöskin laittomien maahanmuuttajien kun ihmiset tulevat yli EUn ulkorajojen, silloin he voivat vapaasti matkustella koko Euroopan unionin alueella. Tällaiset sisärajavalvonnat tekivät, tekisivät vapaasta liikkumista paljon vaikeampaa. Muuten me emme voi saada hyvää sisäistä turvallisuutta aikaiseksi. Äskettäin Britannian lehdistössä sanottiin, että jotkut jäsenvaltiot ovat olleet huolissaan Schengenistä juuri tästä syystä. Ja yksi jäsenvaltio oli jopa pohtinut passitarkastusten käyttöönottoa suhteessa naapurivaltioihin. Käsittääkseni näin ei ole tehty. Yhdistynyt kuningaskunta ei kuitenkaan kuulu Schengeniin eikä aio siihen liittyäkään, koska sen hallitus aivan oikeutetusti haluaa säilyttää tiukat rajavalvonnat. EU-kansalaiset voivat tulla yhdistyneen kuningaskuntaan, mutta muita voidaan, muilta voidaan rajoittaa pääsy. Tästä olisi erityisesti hyötyä Välimeren maille, sillä laittomat maahanmuuttajat eivät sitten voi päästä tavoitemaihinsa EUn kautta. Jos he näin haluavat tehdä, heidän täytyisi pyrkiä tulemaan noihin loppumääränpää valtioihin suoraan. Schengen ja rajayhteistyö on tietysti yhteistyökysymys, ei harmonisaatioasia. EU e ei ole mikään liittovaltio. Yhtävetoinen on toteamaan, että en voi hyväksyä vapaan liikkumisen periaatetta ja olen ihan varma siitä, että suurin osa Britannian kansalaista on aivan samaa mieltä. Thank you. Uh, Mr. Andre... Kiitoksia. Andre Hanko Saksan Bundestagista liittopäiviltä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin olla samaa mieltä Euroopan parlamentin Anurakisin mielipiteen kanssa. Viime vuonnahan Minulla oli tilaisuus kuunnella täällä ihmisoikeusjärjestöjen kritiikkiä, joka kohdistui Frontexiin. Valitettavasti tässä vuoden aikana nyt ei ole tullut oikein parannusta. Human Rights Watch järjestö antoi muutama viikko sitten julkisti tutkimuksen EU Dirty Hands oli sen otsikko Frontexin osallistuminen maahanmuuttajien huonon kohteluun Kreikassa – tässä tutkimuksessa puhutaan siitä, miten Rabbit-joukot ovat ottaneet kiinni laittomia maahanmuuttajia ja ovat pitäneet heitä epäinhimillisissä oloissa pidätettynä Kreikassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on pitänyt näitä pidätysolosuhteita todellakin epäinhimillisinä ja on todellakin selvää, että Frontex ei ole tässä pitäytynyt eurooppalaisissa ja kansainvälisissä vaatimuksissa. Human Rights Watchin järjestön johtaja sanoi, että juuri on valitettavaa, että juuri nyt, juuri nyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut tällaisen tuomion juuri tänä aikana, kun Kreikkaan tulee niin paljon maahanmuuttajia ja juuri kun Frontex on lähettänyt joukkonsa Kreikkaan. Tässä tutkimuksessa pitää pitää, puhutaan muuten tällaista 120 kilometriä pitkästä ö, niin sanotusta ö, Siellä puhutaan tällaista suojaa suojavallista tai syvästä suojavallista. Ja haluaisin tässä nyt vielä sanoa huoleni siitä, että miten Frontexin rakenteessa ihmisoikeuksia voidaan kunnioittaa, miten Frontexin työntekijät voivat voivat estää ihmisoikeuksien polkemisen ja miten itsenäinen Frontex todellakin on ja minkälaisia päätöksenteko-oikeuksia sillä todella on. Lisäksi sitten Tunisia. Tunisia on vaikeassa tilanteessa. 900 000 ihmistä on lähtenyt pakoon Libyasta sodan takia. Ja ja kuten kreikkalainen kollegani sanoi, 132 000 pakolaista on tullut Kreikkaan. Euroopan unionille ei olisi mikään ongelma ottaa inhimillisissä olosuhteissa näitä ihmisiä vastaan. Myös Saksan hallitusta minä aina kritisoin tästä, että juuri tällainen inhimillinen vastaanotto estetään. miten, en ymmärrä siis, miten Tunisia voi hallinnoida näin suuria maahanmuuttajamääriä, mutta EU ei pysty siihen pitäisi olla solidaarisuutta maahanmuuttamisen muuton hallinnassa ja me meidän pitää olla solidaarisia, sillä useimmat näistä maahanmuuttajista eivät ole rikollisia, vaan pelkästään ihmisiä, jotka ovat hätätilanteessa. Kiitos. Thank you very much. And the last uh, from the floor, Mr. Kiitoksia. Günther Kessler, Itävallan parlamentista viimeinen puhuja. Hyvä puheenjohtaja. Minä näen tämän nyt ehkä e- vähän eri näkökulmasta. Frontex on minulle todellakin menestystarina ja toimiva rajaturvallisuus Schengenin aikoina. Sen pitää olla jokaiselle EU-valtiolle tärkeää. Ja siksi on tärkeää, että Frontexin roolia on vahvistettu. Tämä on tärkeä askel kun, kun mietitään näitä laadukkaita rajaturvallisuusvaatimuksia myös ihmisoikeuksien kunnioituksen suhteen, ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja tätä valvotaan, kunnioitetaan ja tätä valvotaan. Tämä näyttää, miten tärkeä tämä virasto on Kreikalle. Kreikka on tarvinnut tukea tässä hyvin vaikeassa tilanteessa ja on saanut sitä. Nyt sitten vielä kysymys Frontexin johtajalle, minkälaisia mahdollisuuksia Frontex vielä tarvitsisi, jotta se voisi työskennellä vielä tehokkaammin ja voisi vielä paremmin tukea EUn jäsenvaltioita. Kiitos. Well, thank you very much. And I do... Niin, kiitoksia. Tämä on ollut harvinaisen hyödyllinen keskustelu. Täällä on ollut valtava kirjo eri mielipiteitä, joita on ilmaistu, aivan kuten pitäisikin silloin, kun 27 parlamenttia yhdessä Euroopan parlamentin kanssa kokoontuu. Olemme menneet paljon eh, kommentteja, eh, olemme esittäneet paljon kommentteja ja paljon kysymyksiä myös Frontexin pääjohtajalle. Näin pitääkin olla, koska me pyrimme jollain tavalla samanaikaiseksi kunnollisen valvonnan näissä virastoissa. Ja tämä arviointi on yksi tapa tehdä näin. Näin annan pääjohtaja Laitiselle ensin puheenvuoron ja sitten kahdelle paneelin jäsenelle sen jälkeen. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ihan alkuun haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä näkemyksistä ja kysymyksistä. vastaan kysymykseen eh, yhdessä jakamalla vastauksen neljään osaan ja sitten lopuksi vastaan tähän yhteen erityiskysymykseen, jonka Itävallan parlamentin edustaja esitti. Ensimmäinen kysymykseni koskee parlamentaarista valvontaa, kuten edustaja Bussutel mainitsi, niin se on jo aika kattava Parlamentaarisen valvonnan lisäksi meillä on myös muita poliittisia tekijöitä mukana. Euroopan komissio, neuvosto, myös budjettiviranomaisen ja yhteislainsäätäjän roolissa. Ja olemme saaneet nähdä, että Euroopan toimielinten vaikutus kasvaa Frontexin puitteista määrittämisessä. Siitä syystä parlamentaarin valvonta tässä suhteessa ja demokraattinen valvonta on riittävää. Ja että siinä pitää olla riittävästi tilaa operationaaliselle riippumattomuudelle niin pitkälti kuin sitä tarvitaan. Toiseksi pyrin jälleen kerran kuvaamaan jäsenvaltioiden roolia. Lissabonin sopimus nimenomaisesti mainitsee, että päätökset tuloksellisuudesta löytyvät jäsenvaltioista. Frontex tätä toimivaltaa itselleen ei saa ottaa jäsenvaltiota. Se on selkeä lähtökohta sille, mitä me ikinä teemmekin. Ja se täytyy ymmärtää oikealla tavalla. Frontex vastaa jäsenvaltioiden operationaalisen yhteistyön koordinoinnista. Se on pohjautunut aiemmin vapaaehtoisuuteen, mutta nyt uuden asetuksen nojalla meillä on yhä enemmän pakollisia sitoumuksia olla mukana operationaalisessa yhteistyössä Frontexin johdolla. Tämä on viraston vastuu. Me olemme vastuussa koordinoinnista, ei päätösten teosta jäsenvaltioiden nimissä. Kolmanneksi aika perustavaltuuden kysymys, joka liittyy laittoman maahanluuton ja sen valvomiseen. Hyvin usein ajattelemme, että, että rajavalvonta on se kultainen avain, jolla ratkaistaan kaikki nämä ongelmat. Kyllä tuo illuusio tulee nyt unohtaa. Rajavalvonta on yksi osa ratkaisua, mutta ei se koko ratkaisu missään nimessä ole – Äskettäin on saatu nähdä Euroopan unionin ulkorajoilla se, että ongelma ei sinänsä ole siinä, että ei kyetä tekemään rajavalvontaa ja rajatarkistuksia, vaan on olemassa selkeä vähemmistö huomaamattomia maahantuloja ulkorajan kautta Euroopan unioniin. Ongelma onkin seuraavissa menettelyissä, ja ne on mainittukin jo täällä millä tavalla turvapaikkaprosessi ja järjestelmä toimii, mikä prosessi on, millä tavalla se toimii silloin, kun palautetaan ne ihmiset, jotka eivät ole oikeutettuja jäämään jäsenvaltioiden alueelle. Kun näistä kahdesta ydinprosessista puhutaan ja kun ne eivät toimi kunnolla, niin ratkaisua ei kyetä löytämään rajavalvonnan avulla. Siinä tapauksessa, että nämä kaksi prosessit liittyvät turvapaikkaprosessiin ja maahanmuutohallintoon. Ja jos niitä ei tueta uskottavalla rajavalvonnalla, niin ne eivät toimi. Me tarvitsemme siis kaikkia näitä välineitä tässä mielessä. Ja sitten sana perusoikeuksista. Se on viraston perusarvo ja strategia. Se löytyy kaikkialta sen toiminnasta. Me olemme täysin sitoutuneita, emme pelkästään kunnioittamaan perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia, vaan parantamaan ja edistämään niitä. Meillä on aika pitkä historia sen suhteen, että olemme pyrkineet edistämään perusoikeuksia rajavalvonnassa. Olemme yksimielisesti kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisillä hyväksyneet perusoikeusstrategian ja toimintasuunnitelman hyvin lyhyellä aikavälillä. Uusi suositus, mukautettu sellainen, mahdollistaa meille sen, että meillä voi olla lisämahdollisuuksia parantaa tilannetta perusoikeusvirkailija ja neuvontava foorumi, mm, vain muutaman asian mainittakseni, mitä Buusutil otti esille. Meillä on koulutusaktiviteetteja, jotka järjestelmästä liittyvät yhteisiin toimiin, jotka liittyvät perusoikeuksiin. Me olemme olleet se taho, joka on tehnyt raportit niistä rikkomuksista, jotka meidän mielestämme eivät ole yhdenmukaisia perusoikeussäännösten kanssa. Ja jos katsotaan niitä kriittisiä kertomuksia, joita meidän täytyy ymmärtää, jotka ovat lähtökohtana ja rakentava kritiikki, joka meillä on tukenamme. Katsotaanpa Euroopan perusoikeusviraston kertomusta, jossa todetaan, että hyvin useat näistä ongelmista, jotka liittyvät perusoikeuksiin rajavalvonnassa EUn ulkorajoilla, eivät olisi paljastuneet, jollei Frontex olisi ollut niin aktiivinen siellä. Se on fakta. Katsokaapa siis perusoikeusviraston kertomusta tässä suhteessa. Lopuksi Itävallan parlamentin edustajan esittämä kysymys, mitä tarvitaan? Me tarvitsemme sitoumusta, mukanaoloa panostusta jäsenvaltioista järjestelmällisellä johdonmukaisella tavalla, jotta ne osallistuvat soveltamalla yhteisiä säännöksiä koordinointiin meidän toiminnassamme. Sitä me tarvitsemme eniten. Kiitoksia. Well, thank you very much. And I think if... Kiitoksia. Ehkäpä yhteenvetona voin todeta, että Frontex on osa ratkaisua, ei osa ongelmaa silloin, kun puhutaan ihmisoikeuksista. Edustaja Bussutil. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille osallistujille tästä hyvin vilkkaasta keskustelusta. Muutama vastaus minulta. Ensinnäkin ulkorajat yhteisenä huolenaiheena. Jotkut kollegat ovat sanoneet, että ulkorajat ovat, kuuluvat kansalliseen toimivaltaan ja nämä kollegat ovat sinänsä oikeassa. Mutta pitäisikö meidän olla huolissaan ulkorajoista Schengen-alueelle. Esimerkiksi pitäisikö Tsekin tasavallan olla huolissaan ei pelkästään omista, omista sisärajoista, sillä sillähän on pelkästään sisärajoja Schengenin alueella, vai pitäisikö Tsekin tasavaltan olla myös huolissaan Schengenin ulkorajoista? Tämä kysymys meidän pitää esittää yhä enemmän. Tämä kysymys tuli esiin aikaisemmin tänä vuonna, kun Ranska joutui ottamaan sisäiset äh, sisärajatarkastukset käyttöön uudelleen Ranskan ja Italian rajalla. Tämä syy tähän Ranskan toimintaan ei ollut sisäraja Italian kanssa, vaan ulko, Italian ulkoraja Lampedusan saarella. Eli ne ihmiset, jotka tulivat ulkorajan yli Lampedusan saarella, päätyivät Ranskaan ja aiheuttivat paineita Ranskassa. Ja Ranska reagoi tähän ottamalla käyttöön Schengenin sisärajatarkastukset. Viimeinen johtopäätös tästä olisi se, että Schengenin Schengenin ulkorajat Lampedusalla eivät ole pelkästään Italian huolenaihe, vaan Ranskan, ja Tsekin ja kaikkien yhteinen huolenaihe. Toiseksi, aiommeko me luoda eurooppalaisen rajavalvontapoliisin? No emme. Jos muistan oikein yhden herra Laitisen puheesta, niin voidaan sanoa, että, että EU:ssa on noin 400 000 rajavalvojaa. Olisi hullua toistaa tai monistaa tätä. Tämä systeemi on jo olemassa. Mitä me siis tällä nyt yritämme tehdä, on saada aikaiseksi virasto tai tehdä tästä virastosta tehokkaampi, etenkin niissä seikoissa, jotka liittyvät niihin ulkorahoihin, jotka ovat kaikissa heikoimmassa tilanteessa. Loppujen lopuksi, kun puhumme ulkorajoista, on selvää, että voimme olla vain niin vahvoja kuin heikoin lenkkimme. On kaikkien etujen mukaista varmistaa, että meillä on lisäarvoa tuovaa eurooppalaista yhteistyötä ulkorajoilla näillä kohdilla, joissa se on heikoimmillaan. Maatalainen kollegani mainitsi aivan oikein nämä nämä ohjesäännöt, nämä Frontexin muuttuneet säännöt. Tämähän ei siis ole osa Schengenin asetusta, joka on nyt tarkistettu, mutta ohjesäännöt olivat silti tärkeitä, sillä niistä saatiin kuva ähm, näistä muutetuista Frontexin ohjesäännöistä. Tänä vuonna noin 50 000 ihmistä on tullut Lampedusan saarelle ja Maltalle. Maltaan on tullut 1500 henkilöä. Malta ja Lampedusa ovat noin 150 kilometriä toisistaan. Ähm, ja on hälyttävän nähdä nämä, nämä luvut. Eli maahanmuuttajat tiesivät tarkalleen, mihin he haluavat mennä. He tiesivät, jos he tulevat Maltalle, he jumittuvat sinne, mutta he tiesivät, jos he menevät Italiaan, he pääsevät jo seuraavana päivänä Italian sisämaahan. Nyt kun olemme muuttuneet Frontexin, Frontexin, ähm, Frontexin säännöstöä, yhtäkkiä nämä 50 000 maahanmuuttajaa Lampedussa ovat tulleet Maltan vastuulle. Ja ei ole, ei ole ihme, että Malta on kieltäytynyt tekemästä yhteistyötä Frontexin kanssa, sillä Tämä, ja tämä on ironista, sillä jos on yksi maa, joka tarvitsee Frontexia, niin se on Malta. Italia ja muut jäsenvaltiot, näiden joukossa Maltakin on vaikeassa tilanteessa. Ja sitten Tunisia. Joku sanoi, että monet pako, äh, pakenivat Libyasta Tunisiaan. Tämä on totta. Näistä monista ihmisistä monet ovat palanneet takaisin kotiin – Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden avulla. E, nehän, nehän tarjosivat lentoja Tunisian rajalta moniin alkuperämaihin, mutta noin 60 000 libyalaista on edelleen Tunisian ja Libyan rajalla, ja heistä huolehtii tunisialaiset perheet. Ja noin 400, 4000 ihmistä on Tunisian Libyan rajalla aavikolla. He, nämä ihmiset ovat aavikolla jumissa, sillä heille ei ole, meillä ei ole mitään paikkaa, minne mennä. He tulevat esimerkiksi Somaliasta, Eritreasta, Sudan ja Sudanista. Eikä heitä todellakaan voi lähettää takaisin alkuperämaihin. Tämä nyt luo sen kysymyksen, että jos Tunisia on osoittanut solidaarisuutta öm, 750 000 ihmistä kohtaan, niin jos mietimme näitä 4000 ihmistä, jotka ovat jääneet aavikolle jumiin, niin USA esimerkiksi on näyttänyt mallia ja USA on sanonut, että se, voi, se ottaa vastaan mahdollisimman monia näistä ihmisistä. EU ei valitettavasti ole tehnyt samoin. Eli jos emme tee mitään tälle asialle, nämä ihmiset tulevat kyllä Eurooppaan, mutta he lähtevät heppoisilla aluksilla Välimeren yli ja, ja vaarantavat henkensä, jotta he voisivat päästä eu Kiitos. Uh, no tietysti on toinenkin mahdollisuus niille, jotka ovat Tunisian rajalla. Nyt kun kansallinen uh, siirtymäkauden neuvosto on vallassa, ne voisivat pohtia Libyan takaisinmenoa, jos heitä tarvitaan. Se on toinen mahdollisuus. Ei tietysti heti huomenna, mutta lähiaikoina. Ja sitten Kreikan parlamentin edustaja. Εγώ να συνοψίσω και να συμπυκνώσω τις διαπιστώσεις των συμμετεχών. No niin, yritän nyt vetää yhteen, yhteen vastaukseen nämä kaikki erilaiset kysymykset, joita täällä on otettu esille. Kreikka on ottanut vastaan valtavan siirtolaisuusaallon viimeisten viiden vuoden aikana. Se on aiheuttanut hallitsemattoman tilanteen riippumatta Kreikan politiikasta ja tahdosta. Tilanne on karannut käsistä erityisesti siksi, että tänne on tullut paljon siirtolaisia Turkin rajan kautta, valtavasti libyalaisia, pakistanilaisia, e, siirtolaisia. Rannikoilla on tullut myös valtavat määrät e, pohjoisafrikkalaisia siirtolaisia ja meillä ei todellakaan ollut tarpeellisia välineitä, jotta olisimme voineet järjestäytyä ja vastata tähän ilmiöön. Joten emme voineet ottaa näitä ihmisiä vastaan asianmukaisella tavalla. On toki hyvin helppo kritisoida meitä. Me kuitenkin olemme soveltaneet toimintaohjelmaa välittömästi ja sen myötä olemme voineet käsitellä ne turvapaikkahakemukset, jotka täyttävät vaatimukset. Toimintaohjelman kautta olemme voineet myös vastata niille, jotka haluaisivat väärinkäyttää turvapaikkajärjestelmää. Vielä yksi luku, 70 prosenttia Kreikan vangeista on ulkomaalaisia, eikä tämä ole mitenkään sattumaa, koska monet maahamme tulijoista lopulta tekevät rikoksia. 70 prosenttia laittamista maahanmuuttajista jatkaa eteenpäin. He eivät jää Kreikkaan. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että muutkin puhujat ovat tässä salissa tästä asiasta puhuneet. Igumenitsan, Patraan ja muihin satamiin nämä henkilöt kasautuvat ja sieltä he matkaavat kohti Italiaa tai muita unionin maita. Vaikka saammekin apua Frontexilta, vahvistaaksemme vastausvoimavarojamme ja saamme sieltä asiantuntijaa ja muuta henkilöstä apua. Tästä huolimatta mm, edelleen rajoillamme Turkin kanssa Evroksin joen kautta tulee meille paljon siirtolaisia. Mitään luonnollisia esteitä ei ole estämässä pääsyä. Siellä on vain se joki, joka on helppo ylittää. Tästä syystä hallitukseni on joutunut pohtimaan tällaista, tällaista pato, patojärjestelmää ja, ja piikkilankoja, jotta virta saataisiin, jotta tämä siirtolaisvirta saataisiin pysäytettyä. Kollegamme täällä puhui tästä toimenpiteestä. Siihen on ryhdytty juuri siksi, että voitaisiin hillitä Turkista tulevaa siirtolaisvirtaa. Viime vuonna on sanottava, että Turkista tuli kuusi 000 henkilöä ja tänä vuonna 9 000 juuri siksi, että Evros joki on hyvin helppo ylittää. Heitä tulee Turkista, Pakistanista, Afganistanista ja muista kauko-idän maista. Nämä henkilöt ylittävät joen kumiveneillä. hallituksena pyrimme suojelemaan rajojamme, joka on meidän perusvaltuus. Tämä toimi ei ole mikään ihmisoikeusrikkomus, koska maana meidän on yhdistettävä perusoikeuksien kunnioitus siihen, että säilytämme oman yhteiskuntamme ja kansalaistemme turvallisuuden näiden toimien kanssa ja Frontexin kanssa tekemämme yhteistyön kautta toivomme, että Euroopan unioni tunnustaisi sen, että johtuen meidän maantieteellisestä sijainnistamme Välimerellä olemme erityistilanteessa ja että he tunnustavat, että olemme osa Eurooppaa. Solidaarisuutta tarvitaan kaikkiin teknisiin, taloudellisiin toimiin ja Frontexin toimintaan. Sen on näyttävä myös kansallisissa budjeteissa niin, että voisimme suojella Eurooppaa tältä siirtolaisvirralta. Uskon, että tämä on oikeudenmukainen toimi. Meidän on kaikkien tehtävä työtä sen puolesta, erityisesti ottaen huomioon, mitä Pohjois-Afrikassa tapahtuu. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia paneelin jäseniä, jotka ovat antamaan meille näin paljon viisautta ja tietoa näistä asioista. Ja kaikki ne, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa, keskustelu on erittäin vilkasta. Ja sen avulla on voitu hälventää näkemyksen siitä, etteikö Frontex olisi meille kaikille tärkeä järjestö ja että se käsittelee erittäin ristiriitaisia kysymyksiä, joita on hankala käsitellä tulevaisuudessakin. Mutta jos me emme niitä käsittele, niin ne vahingoittavat meitä kaikkia. Näin uskoisin, että olemme kaikki kiitollisia Frontexin pääjohtajalle ja hänen henkilökunnan siitä, mitä siellä tehdään. Ja minusta meidän tulee tätä prosessia, valvontaprosessia ylläpitää. Tämä kokous on onnistunut erittäin vilkkaalla tavalla toimimaan. Ja täytyy jatkaa tätä prosessia seuraavan vuosien ajan. Nyt haluaisin päättää tämän istunnon osan. Lisätä vielä yhden pienen asian. Mieleni ei ole, aivan kuten edustaja Hopkins muistutti, Schengenin jäsen, eikä näin ole myöskään Frontexin täysjäsen. Mutta erittäin yllättävää oli, että kun uusi koalitiohallitus julkaisi turvallisuusstrategiansa viime lokakuussa, niin yksi päätavoitteista, joka siinä oli esitetty, koski Frontexin vahvistamista. Toisin sanoen, että jopa Schengenin ulkopuolinen jäsenkin ymmärtää, että Frontexia pitäisi vahvistaa, sen tulisi onnistua. Eiköhän se ole aika tärkeä indikaattori sen suhteen, miten me kaikki olemme samassa veneessä. Mä haluaisin siirtyä sitten toiseen istuntoon. Ja koska meillä on hieman alle kaksi tuntia Käytettävissä me siitä, millä tavalla kansallisparlamentit ja Euroopan parlamentti voivat vahvistaa keskinäistä yhteistyötä ja virastojen valvontaa – jos voisin pyytää paneelin jäseniä tänne eteen istuutumaan niiden tilalle, jotka osallistuivat edelliseen istuntoon, niin voidaan aloittaa. Yksi puhujista paneelissa, jossa käsitellään vastavuoroista Panelia eli edustaja Lambert on jäänyt pois. Näin ollen meillä on vain neljä paneelin puhujaa, mutta kyllä varmasti paljon näkemyksiä esitetään. Ja heti kun edustaja Aguilar on päässyt tänne eteen, vai puhuuko hän sieltä alhaalta? Uh, we will start with him uh, as... Aloitamme hänestä. Hän on puheenjohtajana kokouksessamme. Meidän pitäisi hänelle olla kovin kiitollisia siitä, millä tavalla koko tämä kokousrypäs on järjestetty. Ja pyydämme häntä aloittamaan näin. Ennen kuin tehdään näin, niin haluaisin tehdä jotain, joka mielestäni on tarpeen. Haluan ilmoittaa, että olen kiinnostunut tästä asiasta, koska minun toimii meni parlamentin ylähuone on ilmaissut kantansa tähän yhteistyöhön ja olemme lähettäneet sen parlamentin puhemiehelle. Olemme niiden puolella, jotka uskovat, että tämän yhteistyön pitäisi kasvaa, eikä sen tulisi vaatia kokonaista uutta, uutta instituutiota, mutta varmasti tästäkin on pitkä keskustelu ja jatkamme sitä nyt. Näin annan puheenvuoron edustaja Aguilarille. Thank you, Chair, Lord Haney. Kiitos puheenjohtaja herra ja hyvää huomenta jälleen kaikille täällä. Palataan työhön. Haluaisin todellakin osallistua tähän loppukeskusteluun. Haluaisin arvioida kaiken kaikkiaan ja tehdä tiivistelmän tästä mm, siitä, mikä tärkeä mikä tärkeä lisäarvo me, me, minkä voisimme luoda tällä yhteistyöllä. Ja kaiken, kaiken kaikkinen arviointi, siis politiikan ar- valvonta ja arviointa ja tulosten saavuttaminen, viraston tulosten saavuttaminen äm, oikeus- ja sisäasioiden alalla. Juuri tämä Tukholman ohjelman käyttöönoton jälkeen joulukuussa 2009, sitten helmikuussa 2010 komissio antoi sisäisen turvallisuuden strategian. Ja, ja tämän jälkeen sitten sisäisen turvallisuuden pysyvä komitea, KOSI, komitoa artiklan 71 nojalla SEUT-sopimuksessa aloitti toimintansa ja näin sisäisen turvallisuuden strategiaa hyväksyttiin helmikuussa 2010. Meidän pitää ottaa tosiasiat huomioon kaksi vuotta myöhemmin. Tilanne ei ole parempi. Me olemme perustamassa puitteita parlamentaariselle valvonnalle. Juuri tästähän tässä kokouksessa on kyse. Me kokoonnuimme parlamentin väliseen kokoukseen jo yksi vuosi sitten, vuoden 2010, ja nyt me haluamme, haluamme säännöllisiä arviointikokouksia, jotta voimme seurata näiden, näiden politiikkojen kehittymistä sekä EU-virastojen, e Europolin, Eurojustin ja Frontexin kehittymistä. Jokainen niistä, jokaiselle niistä on annettu puheenvuoro tässä kaksipäiväisessä kokouksessa. Ja näin siis neuvoston ja komission äh, suosittelemat toimet, kuten tämä eurooppalainen poliittinen sykli, tämä sykli, joka voisi antaa, antaa mahdollisuudet paremmalle yhteistyöpuitteelle elinten välille, jotka toimivat tällä alueella. Yritän nyt tässä painottaa sitä, minkä mainitsin eilenkin äm, alkuistunnon jälkeen, nimittäin, että me haluamme nyt täällä luoda lisäarvoa näille institutionaalisille puitteille. Me haluamme auttaa asiassa ja me haluamme varmistaa sen, että voimme kaiken kaikkiaan parantaa tätä valvontaa niin, että neuvosto ja komissio voivat seurata prioriteettejaan esimerkiksi tietoverkkorikollisuus, terrorismi, järjestäytynyt, järjestäytynyt rikollisuus, ulkorajojen hallintaa sekä ulkorajojen yhteinen valvonta. Juuri tästä syystä minä nyt ehdotan, että todellakin pitäisi painottaa yhteistyön tärkeyttä. Meidän pitää tehdä yhteistyötä ja virastojen, virastojen ja kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin parlamenttiin, heidät siis kutsutaan Euroopan parlamenttiin säännöllisesti. Meillä on mahdollisuus seurata EU-tasolla näiden virastojen työtä, mutta tähän mennessä ei, tämä oikeus perustaa 71, 80, 81, 85, 88 tässä sopimuksessa EUn, Euroopan unionista. Tämä oikeusperusta antaa parlamentille arvoa, jotta voimme tehdä yhteistyötä ja näin voisimme niin sanotusti ristiin tarkistaa nämä kaikki tiedot, jotka saamme virastoilta. Yleisesti meidän pitäisi arvioida sisäisen turvallisuuden strategian vaikutuksia kansallisissa puitteissa. Meidän pitäisi arvioida lisäarvoa ja niitä, niitä sovelluksia, joita tarvittaisiin sekä kansallisella että, että EU-tasolla. Jos me teemme tällaista työtä tulevina kuukausina ja käytämme tätä eurooppalaista poliittista sykliä, sykliä, joka alkaa vuonna 2013, silloin me voimme taata, että nämä kokoukset ovat todellakin hyödyllisiä. Niissä voimme saavuttaa, saavuttaa EUn kansalaiset ja antaa viestimme eteenpäin. Tällainen työ on menestyksekästä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että jokainen kansallinen parlamentti, joka haluaa osallistua tähän EU-politiikan Euro, Euro, EU-politiikan arviointi artiklan 70 perusteella on valmis antamaan arvionsa ja näin voidaan sitten seuraavassa vaiheessa, seuraavassa kokouksessa esimerkiksi ensi vuoden lokakuudessa voitaisiin näitä kansallisia raportteja voitaisiin silloin käyttää ja parantaa sitä työtä, mitä EUn toimielimet tekevät. Voimme se siis ymmärtää tämän kansallisen näkökulman. Miten voimme, voisimme esittää tämän kysymyksen, miten voimme parantaa toimintaamme sekä kansallisella että EU-tasolla ennen kuin perust, ennen kuin aloitamme tämän vuoden 2013 poliittisen syklin, Libe valiokuntana me olemme valmiita helpottamaan tätä tietojenvaihtoa kansallisten, kansallisten parlamenttien välillä oikeuden, oikeus- ja sisäasioiden alueella niiden valiokuntien välillä, jotka ovat näistä asioista vastuussa. Näin voisimme parantaa kapasiteettiamme arvioida sekä, kansa, arvioida sekä kansallisella että EUn tasolla niitä odotuksia, jotka ovat syntyneet tästä, tästä kyseisestä oikeusperustasta sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Ja lisäksi voisimme täyttää tämän tietoihin tulleen aukon, jonka olemme kokeneet jo useita kertoja. Useat näistä tiedoista, jotka saamme toimielinten toiminnassa, Eurojustista, Europolista ja Frontexista. Nämä, näitä tietoja pitäisi vaihtaa vielä säännöllisemmin niin, että kansalliset parlamentit ja niiden, niiden kautta myös kansalaiset, ne kansalaiset, joita me edustamme näillä kaikilla tasoilla, saisivat näitä tietoja. Näin voisimme parantaa koko valvontaprosessin demokraattista legitimiteettiä. Voisimme siis tällaisen Wikileaks-järjestelmän tai Wikilex-järjestelmän luoda, joka voisi olla tärkeä eurooppalaiselle edustavalle demokratialle. Artikla 10 sopimuksesta, eh, sopimus EUn unionin toiminnasta. Tämä voisi olla perusta. Me voisimme siis aloittaa tällaisen dynaamisen prosessin, ja voisimme jakaa olennaisia tietoja niin, että seuraavan vuoden lokakuussa voimme pitää taas kokouksen ja näin tekemällä me varmasti varmistamme sen, että saamme myönteisen reaktion näihin oikeutettuihin huolenaiheisiin, jotka, ovat, jotka on otettu esille tässä kokouksessa, johon osallistuvat sekä kansalliset parlamentit että Euroopan parlamentti. Näin voimme siis tuntea tämän tarkoituksen, joka, joka meille on annettu sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta. Me kaikki toimimme yhdessä sisäisen turvallisuuden ja muidenkin politiikan alojen suhteen – jotka liittyvät vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen. Kiitos. Well, much, uh, Kiitoksia, edustaja Aguilar. Tämä oli aivan ihana aloitus keskustelumme, sillä esititte ehdotuksia, jotka sitten muut voivat, muut voivat vastata. Ja nyt annan puheenvuoron Paulo Piskolle. Hän on Euroopan asioiden valiokunnan jäsen Portugalin parlamentista. Kiitoksia, Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin ensinnäkin pyytää teiltä ymmärrystä, koska minun on aivan pian puheenvuoroni jälkeen lähdettävä, koska lentokoneeni lähtee kello 12.20. Haluaisinkin nyt todeta, että minulle on ollut suuri kunnia olla täällä kanssanne kertomassa teille parlamentin, Portugalin Portugalin parlamentin kannan, kuinka tätä asiaa voitaisiin parantaa. On tärkeää, että parlamentit voivat seurata näitä oikeuksia, vakeuksia, vapauksia ja takeita. Se on keskeistä Euroopan rakentamishankkeelle, jota vahvistettiin Lissabonin sopimuksena voiman astamisen myötä ja perusoikeuskirjan voimistamisen myötä. Kansallisten parlamenttien on tiedettävä, että että näihin tärkeisiin asioihin kiinnitetään huomiota yksilöiden suoja ja yhteiskuntiemme vakaus ovat tärkeitä asioita. Mitä tulee kentällä harjoitettavan politiikan tehokkuus ja arvojen ja periaatteiden ylläpitäminen ovat, on yhdistettävä toisiinsa. Jotta toiminta voisi olla tehokasta, meidän on vielä parannettava toimintaa. Monet näistä asioista ovat vielä nuoria Euroopan yhteyksissä ja niiden valvonta on vielä nuorta. Ja niihin vaikuttaa vielä voimakkaasti hallitusten välisyys. Euroopan parlamentit eivät halua olla erityistoimijoita, jotka vain panevat merkille jo käytäntöön saatetun toiminnan esimerkiksi sisäisen turvallisuuden komiteassa tehdyt päätökset tai Frontexissa tai Euroopassa tehdyt päätökset. Seutosopimuksen artiklassa 131 viitataan rooliin, jossa vaaditaan, että kansalliset, kansallisia parlamentteja ja Euroopan parlamenttia tiedotetaan kosin tehtävistä, mutta tämä ei vielä riitä, koska kun puhumme sen kaltaista asioista kuin perusoikeudet, ymmärryksen pitäisi olla laajempaa. Sama pätee virastojen työhön, aivan kuten täällä juuri herra Lopez Aguilar totesi. virastojen ja muiden EU-elinten valvontaan vapauden ja turvallisuuden alueella ei ole aina ollut prioriteettikysymys. On totta, että Euroopan kysymykset ovat vielä joskus vähän kaukana kansallisten parlamenttien intresseistä. Nyt olisi katsottava, kuinka kansalliset parlamentit voisivat keskustella näistä asioista samalla tasolla kuin Euroopan parlamentti. Mikäli näin ei ole, kansalliset parlamentit tulevat keskittymään sisäisiin kysymyksiin ja eurooppalaiset asiat taas jäävät aina lapsipuolen asiaan, asemaan on hyvin keskeistä toimia näin, että voitaisiin lisätä demokraattista vastuuta niin arkaluontoista asioissa kuin näissä. Samaan aikaan tarvitaan proaktiivista asennetta. Olisi toimittava tämän tapaisissa foorumeissa kuin täällä nyt, ja näin voitaisiin parantaa eri mekanismien toimivuutta, joilla pyritään takaamaan sisäinen turvallisuus, jotta parannettaisiin kansallisten parlamenttien suhteita varastoihin ja muihin elimiin on tärkeää tehostaa sovellettua politiikkaa. On myös vaihdettava mielipiteitä näiden asioiden seurannan alalla. Nämä ovat kaikki keskeisiä elementtejä, jotta kansallisten parlamenttien jäsenet voisivat lisätä aktiivisuutta näillä aloilla. Kansallisilla parlamenteilla pitäisi olla lisää kapasiteetti analysoida kriittisesti virastojen toimintaan. Niillä on avainasemassa oleva rooli tietojenvaihdossa ja, ja rikollisuuden valvonnassa kaikilla, kaikissa muodossaan ja turvallisuusuhkien havaitsemisessa. Joka tapauksessa voisimme saada aikaan tehokkaampia toimia, joilla voitaisiin taata kansalaisten oikeudet. Olisi laadittava sellaista johdonmukaista politiikkaa, joka takaa eurooppalaiset periaatteet ja jonka kautta näyttäydymme hyvässä valossa ulospäin. Olisi vahvistettava kaikkia näitä ulottuvuuksia, olisi vahvistettava niiden elinten roolia, jotka valvoivat näiden aiheiden täytäntöpanoa. Se on aivan keskeistä, jotta voisimme äh, harjoittaa tehokasta seurantaa Uskon, että Euroopan parlamentin live-valiokunta, joka seuraa näitä asioita ja jota kuullaan Lissabonin sopimuksen nojalla, on aivan keskeinen, kun analysoidaan näiden politiikan alojen täytäntöpanoa, koska eh, sillä on paljon enemmän painoarvoa tässä kuin kansallisilla parlamenteilla. Näiden asioiden kansa, eh, rajat ylittävä luonne on, on merkittävä. Ne vaikuttavat yhteisiin arvoihin, ulkorajojen valvontaan, sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen, erityyppisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Tämä johtaa siihen, että tulee vaikutelmaan Euroopan rakenteiden purkamisesta ja tällainen olisi vältettävä – Näissä tapauksissa kansalliset parlamentit eivät voi tehdä melkein mitään, edes hyväksyä toimia, jotka ovat perussopimusten vastaisia, kuten esimerkiksi niin, että palautettaisiin tarkastukset rajoille niin kuin on tapahtunut, tai, tai kun ajatellaan näitä siirtolaisvirtoja, joita on tullut seurauksena esimerkiksi arabikevästä, meidän olisi pidettävä kiinni ihmisoikeuksista, vaikka tilanteet ovat vaikeita. Tämän tyyppiset tilanteet lopulta tulevat vaikuttamaan peruskysymyksiin, kuten Schengenin yleissopimukseen ja vapaan liikkuvuuden alueeseen. On totta, että jäsenvaltioiden on suojauduttava uhilta. On totta, että on vahvistettava yhteistyötä tehokkuuden nimissä ja turvallisuuden vaikutelman välittämisessä kansalaisille. Uhat ovat hyvin erilaisia ja pitkälle meneviä, niillä on rajat ylittävä luonne ja ne merkitsevät uutta vaaraa sisäiselle turvallisuudelle, terrorismi, huumekauppa, ihmiskauppa, verkkorikollisuus ja myös hallitsemattomat siirtolaisuusvirrat ovat kaikki ongelmia, joita ei voida asianmukaisesti torjua ilman kunnollista jäsentelyä Euroopan unionin ja kansallisten elinten välillä. Tarvitaan myös Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien seurantaa. Lähestymistavassa on pidettävä pinnalla humanistiset arvot, joille E.U. rakennelma perustuu. Meidän olisi älykästi niitä puolustettava, jotta varmistetaan oikeusvaltion ja kansallisten oikeuksien ja vastuuden säilyminen. Tästä syystä eri virastojen yhteistyö perusoikeusviraston kanssa on oltava jatkuvaa ja ensiarvoista. Tarvitaan myös selkeää johdonmukaista politiikkaa, jolla voidaan helpottaa kansallisten parlamenttien ja virastojen ja Euroopan parlamentin työtä. Tämä on aivan keskeistä, vaikka tiedämme, että joskus on vaikeaa saada sovitettua yhteen eri jäsenvaltioiden näkemykset. Tarvitsemme myös paremmin jäseneltyä johdonmukaista eurooppalaista politiikkaa, yhteistä politiikkaa. Tämä on aivan keskeistä, jotta voitaisiin taata Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin seurata. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Seuraava puhuja on Carlos Coelho, Libe-valiokunnan jäsen Euroopan parlamentista. Hän on ollut esittelijänä useissa mietinnöistä, Schengen, jotka koskevat Schengenin säännöstöä. Thank you so much, Chairman. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Aloitetaan eh, nyt tästä lähtökohdasta. Lähtökohtani on EU, joka ei ole nykyään enää sama, joka se oli aikaisemmin. EU on monien palveluiden ja palveluiden alue, mutta me me teemme myös vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta. Me, kun me Tampereen huippukokouksen jälkeen puhuimme aikais, ensimmäisen kerran tästä alueesta, puhuimme jäsenvaltioiden yhteistyöstä, mutta nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen me, me kehitämme EU-politiikkaa, yhteisiä standardeja, yhteisiä lakeja ja välineitä. Eurooppalaiset virastot ovat tyypillinen esimerkki tästä kehityksestä ja niiden mandaatti ja toimet voisivat olla verrattavissa siihen, mitä, mitä liittovaltion, liittovaltion virastot tekevät, mutta niihin ei kuitenkaan päde liittovaltion demokraattinen valvonta. Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, se oli tärkeä askel, jotta voitaisiin kehittää yhteyksiä Euroopan parlamentin ja kansalaisten parlamentin välille, parlamenttien välille, ja näin voidaan kehittää yhteistyötä näiden välillä. Euroopan parlamentin valta ja kansallisten parlamenttien valta entisen kolmannen pilarin alueella, eli oikeus sisäasioiden ja maahanmuuttoasioiden alalla, on kasvanut ennen kaikkea nyt Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Euroopan parlamentin valvontavaltaa lisättiin ja nyt myös kansalliset parlamentit saavat enemmän sananvaltaa EU-lainsäädännöstä. Kuitenkin käytännössä meillä on vielä pitkä tie edessämme. Euroopan parlamentilla pitäisi olla mahdollisuus vielä enemmän antaa kansallisille parlamentin valtaa päätöksenteossa. Kansalliset parlamentit pitäisi yhdistää näihin uusiin valtuuksiin Meil, ne, niillä on jo Lissabonin sopimuksen alaisuudessa. Meidän pitäisi voida käsitellä kysymyksiä, ja Euroopan parlamentilla on hyväksyntäoikeus kansainvälisistä sopimuksista, esimerkiksi PNR-matkustajarekisteritietoa sopimuksista. Kansallisella parlamentilla ei ole kuitenkaan mitään tekemistä tämän asian kanssa eikä sananvaltaa. Mielestäni parlamenttien pitää varmistaa kansallisten parlamenttien, parlamenttien toimivalta. Vain niin voidaan saada takaisin demokraattinen valvonta ja vastuullisuus. Puhutaanpa vähän näistä EU-virastoista. Laillinen mandaatti ja toimivalta tällaisilla virastoilla, kuten Europol, Eurojust ja Frontex. Niitä, tätä laillista valtaa on laajennettu viime vuosina ja monissa tapauksissa on menty pidemmälle kuin aikaisempi soveltamisala oli. Ja virastoille on annettu myös operatiivisia tehtäviä, eli niil, tämä siis implisiittisesti antaa niille valtuudet ö, tehdä välintulo kansainvälisellä tasolla. Ja minä itse minä itse tuin tätä mandaatin laajentamista, jotta voidaan antaa virastoille tapa te- toivottaa tehtävänsä EUn sisäisen turvallisuuden strategiassa, jossa puhutaan viidestä tärkeimmästä uhkasta, esimerkiksi tietoverkkorikollisuudesta, terrorismista ja katastrofihallinnasta. hallinnasta meidän pitää kuitenkin valvoa toimintaa tiukasti. Esimerkiksi nyt kun Frontexin uusi asetus on hyväksytty, tämä hyväksyttiin ö, ensimmäisessä täysistunnossa syyskuussa ja sillä voidaan saada, saada aikaisempi, nopeampi reaktio EUlta näihin maahanmuuttajien asioihin ennen kaikkea, kun otetaan nämä viimeaikaiset tapahtumat huomioon. Kuten tiedätte, vuoden alusta lähtien useista Pohjois-Afrikan maista on lähtenyt ihmisiä pakoon tämän vuoden aikana, ja tämä aiheuttaa paineita tiettyihin EU-jäsenvaltioihin. Jotta voimme suojella Schengenin aluetta ja turvata sen vakaus, me tarvitsimme nopeaa toimintaa ja tarvitsimme kaikkien jäsenvaltioiden toimia ja näin pystymme käyttämään operati- kaikkia operatiivisia välineitä. Schengenin hallinto on olennaista, jotta voimme varmistaa, että jokainen jäsenvaltio voi valvoa omaa osansa ulkorajoista, jotta voimme vahvistaa keskinäistä luottamusta ja jotta voimme edistää tätä eurooppalaista maahanmuuttojärjestelmää. Tämä Schengenin uusi arviointijärjestelmä on osa vastausta. Näin voimme vahvistaa ihmisten vapaata liikkuvuutta ja arvioida, arvioida nopeasti tätä yritystä ottaa käyttöön uudelleen sisärajatarkastukset. Ja näin voimme siis, voimme siis valvoa myös ulkorajojen tarkastuksia. Frontexilla on tässä kasvava rooli, ei pelkästään turvallisuuden lisäämisessä ulkorajoissa ja laittoman maahanmuuton torjunnassa, mutta myös, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita, jotka ovat vaikeuksissa tietyssä tilanteessa. Kukaan ei kuitenkaan voi kieltää, että tämä uusi Frontexin mandaatti myös vihjaa tiettyihin potentiaalisiin riskeihin, esimerkiksi tietosuojariskeihin. Jää nähtäväksi, mitä arviointijärjestelmää käytetään, mitä tulee siihen, että voidaan taata kaikki perusoikeudet. Vaikka Lissabonin sopimuksessa sisäoikeustyön yhteistyön kolmas pilari on lopetettu niin meidän pitää silti, silti pitää yllä tätä kolmannen pilarin henkeä. Me olemme tietoisia siitä, että maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat ovat edelleen ytimessä kansallisen suvereniteetin ytimessä. Kansallisilla valtioilla on vastuussa ulkorajoista, mutta emme voi kuitenkaan sulkea itseämme tässä EU-lainsäädännöllisessä puitteissa. Joka kerta Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat viime vuosina ymmärtäneet nämä muutokset ja, ja nyt me elämme todellakin merkittävää aikaa maahanmuuton suhteen sekä EU:ssa että EUn ulkopuolella. Haluaisin muistuttaa vielä, että EU-virastojen määrä on jo kasvanut kymmeneen. Sen pitäisi olla tarpeeksi, jotta parlamentti voi käyttää budjettivaltaansa. Vai pitäisikö meidän mitä ottaa käyttöön uusia valvontajärjestelmiä, esimerkiksi vuosittainen keskustelu virastojen toiminnasta. Kuulin eilen paljon mielipiteitä siitä, että parlamentissa valvontaa ei tarvitse lisätä. Minä olen eri mieltä. On olennaista, että meillä on demokraattinen valvonta käytössä, jossa puhutaan virastojen kansallisesta EU-tason vaikutuksesta. Ja tämä lisää vastuullisuutta ja tilivelvollisuutta Ja näin voidaan muun muassa taata, että perusoikeuksia kunnioitetaan. Tässä toimielinten välinen yhteistyö ei ole tarpeeksi. Meidän pitää lisätä tietojenvaihtomahdollisuuksia myös eri tasoilla, esimerkiksi tällaisen verkoston kautta, jonka, jolla poliittiset puolet voivat tehdä yhteistyötä sekä kansallisella että EU-tasolla. Ja mekin esittelijöiden kanssa – voimme tehdä yhteistyötä EU-parlamentin esittelijät ja kansallisten parlamenttien esittelijät. Teidän, te kansallisissa parlamenteissa, te voitte lähettää edustajienne eurooppalaisiin toimielimiin. Ja haluaisin nyt kiittää herra Lopes Aguilaria, joka puhui myös tästä vahvistetusta yhteistyöstä, kun kun me siis valvomme yhdessä näiden virastojen toimintaa. Hyvät naiset ja herrat, kesti 50 vuotta saada aikaiseksi sisämarkkinat, mutta me olemme tehneet työtä vasta 12 vuotta luodaksemme vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen. Me otamme askelia oikeaan suuntaan, koska meillä on perusoikeuskirja ja nämä perussopimukset. Mutta, mutta kun elämme tätä muutoksen aikaa, olisi virhe, jos me rakentaisimme turvallisuuden Eurooppaa ilman avoimuutta ja demokraattista vastuullisuutta. Tämä riippuu kaikista meistä, kaikkien meidän yhteistyöstämme, ette, että emme joudu tällaiseen tilanteeseen. Kiitos. Kiitoksia. Niin, tässä oli erittäin mielenkiintoisia kohtia. Ja haluan vain todeta, että kun minun valiokuntani ylähuoneella laati sisäisen turvallisuuden strategian kertomusta, niin meillä oli hyvä vuotopuhelu edustaja Borsellinon kanssa, joka on Libe-valiokunnan esittelijä tästä asiasta. Ja uskoisin, että olemme tunnustaneet, että tämä on yksi niistä tavoista, joilla kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voivat työskennellä yhteistyössä. Eli tämä oli erittäin mielenkiintoinen kommentti. Sitten Keith Vaz. Ja edustaja Lambert on tullut tänne paikalle. Hän on viimeinen puhuja. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti, hyvät kollegat muista Euroopan parlamentaista ja Euroopan parlamentista. Alkuun haluan todeta, miten miellyttävää Lordi Hani olla teidän johtamassanne kokouksessa, kun olen Britannian parlamentissa ollut usein teitä vastapäätä. Yksi tärkeä asia Euroopan unionin järjestämisessä kokouksessa on, että suuntauksena on se, että ihmiset toistelevat sitä, mitä toiset ovat sanoneet. Ja minäkin teen näin itse asiassa tuen täysin sitä kaunopuheista, puhetta, jonka Portugalin kollegani Carlos piti. Hän on aivan oikeassa kaikessa, mitä hän sanoo. Siitä tarpeesta, joka meillä on lisäavoimuudesta ja valvonnasta. Se onkin lähtökohtani ja hän muistutti minua siitä, että kaikki alkoi Tampereelta ja se oli ensimmäinen huippukokoukseni Britannian Eurooppa-ministerinä. Se oli viikko sen jälkeen, kun Tony Blair nimitti minut tuohon asemaan Britannian hallituksessa. Carlos on aivan oikeassa. Huippukokouksen johtajien tavoitteet Tampereella olivat aivan toisensuuntaiset kuin mihin tämä ohjelma on kehittynyt viimeisen 10-11 vuoden aikana. Ja jotkut Britanniassa ehkä sanoisivat, että tässä on menty aivan liian pitkälle koordinoivasta roolista on muodostunut täytäntöönpaneva. Ja täytyy kyllä olla oikein varovainen, koska rakas kollegani ja ystäväni Kelvin Hopkins, jopa on Euroopan valvontavirastosta alahuoneesta, on eri mieltä Euroopan unionista kuin minä. Mutta yksi varmaan yhdistää meitä kaikkia täällä huoneessa ja se on se tarve, joka meillä on asianmukaiselle valvonnalle. Karloksen ja muut tärkeät sanat jotka täällä ovat tulleet esille, niin haluan niiden lisäksi keskittyä siihen, mitä käytännössä oma valiokuntani tekee Britannian parlamentissa, kun pyrimme pitämään nämä asiat esillä. Meillä kaikilla on erilaisia lähestymistapoja. Ja se tapa, millä parlamentti toimii, niin me pohjaamme sen sille, mitä, mitä muualla on tehty. Varmasti muiden parlamenttien kollegatkin näin tekevät. Mutta erittäin keskeinen osa sitä, mitä me haluamme saavuttaa, kun puhutaan avoimuudesta ja valvonnasta, on se, että voimme suoraan käsitellä muiden kollegoiden kanssa näitä asioita muissa EU-valtioissa. Siitä syystä eilen minulla oli kokous sisäisen valiokunnan puheenjohtajan kanssa Ranskan parlamentista. Ja ensi viikolla minulla on toinen kokous kollegoiden kanssa toisesta EU-parlamentista. Muutama viikko sitten koko sisäasianvaliokunta meni Kreikkaan, jossa tapasimme Kreikan parlamentin jäseniä ja saimme itse oppia siitä, mitä Kreikan Turkin rajalla tapahtuu. Ja tietysti meidän täytyy jollain tapaa odotella Euroopan parlamenttiakin, sillä sehän on se pääasiallinen elin, joka valvoo Euroopan toimielimiä mutta uskoakseni ne, jotka tulevat aktiivista kansallisista parlamenteista, eivät kykene niin ei tulisi odottaa sitä, mitä tapahtuu, vaan meillä on velvollisuutena vedota näiden virastoiden johtajiin kertomaan meille toiminnastaan. Yksi kaikkein hedelmällisimmistä kokouksista me äskettäin, kun tarkasteltiin Europolia ja Europolin johtaja, joka tuli Lontooseen vastaamaan valiokuntamme kysymyksiin Europolin toimivallasta. Kaikki emme päässeet Varsovaan näissä talousvaikeuksissa, joissa nyt olemme, niin parlamentin jäsenten matkat ovat hyvin rajoitettuja. Meidän täytyy siis valita, mihin menemme, mutta kykenimme kuitenkin puhumaan Frontexin johtajan kanssa videolinkin avulla ja käytimme ylähuoneen fasiliteetteja, jotka ovat paljon paremmat kuin meillä alahuoneessa, Loidihani. Ja näin kykenimme esittämään kysymyksiä. Seurauksena on vierailustamme Kreikkaan. Carlos on ihan oikeassa. On monia toimielimiä. Yksi ongelmista, joka meillä on, on parlamentaarikkona on se, että meidän täytyy varmistautua siitä, että toimintasuunnitelmamme on riittävän laaja, jotta voisimme valvoa kunnolla kaikkia näitä järjestöjä. Olemme puhuneet Europolista, Frontexista, Sekin tekee riittävästi toimintaa, kun puhutaan turvallisuustoiminnasta ja paljon monia muita on. Haluaisin, että menisimme pidemmälle. Minä mielelläni menen Lyonin nähdäkseni Interpolin kollegoiden toim- työskentelevän, sillä osa sitä työstä, joka tehdään ihmiskaupan parissa ei millään tapaa lopu EUn rajoille. Ja aiempi keskustelu, joka täällä käytiin, joka koski Frontexia, se paljastaa, että kun ihmiset tulevat EUn rajalle, niin ne tietävät, että silloin ei ole on liian myöhäistä. Kun puhutaan näistä lähtömaista ja ihmiskaupasta sekä laittomasta maahanmuutosta, niin se merkitsee sitä, että meidän tulee todella katsoa kauemmas kuin EUn rajat, jos haluamme ratkaista järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamat ongelmat ja laittoman maahanmuuton ihmiskaupan ongelman. Yksi todella huomattavista ominaisuuksista tuota Kreikan matkalta oli se, että kykenimme puhumaan kreikkalaisten kanssa ja kuulla, että useat heistä olivat peräisin Afganistanista ja Iranista, olivat matkanneet koko Turkin läpi ja miltei kaikki heistä olivat maksaneet yli 5000 euroa kukin päästäkseen Kreikkaan. Ja lopuksi sitten jäävät Lontooseen, Amsterdamiin, Pariisiin tai johonkin muuhun EU-paikkaan tai jopa Lissaboniin. Siitä syystä on tärkeää, että meillä on tämänkaltaista valvontaa. On tärkeää, että järjestöt tulevat kertomaan meidän toiminnastaan säännöllisesti meillä on myöskin mahdollisuus yhteiseen valvontaan, jos on sellainen asia, joka koskee erityisesti kahta parlamenttia tai useampaakin. Eiköhän meidän silloin pitäisi te- tehdä kaikkemme, jotta voisimme tavata nämä parlamentin jäsenet ja varmistautua siitä, että joidenkin järjestöjen johtajat tulevat yhteiseen kokoukseen. Kun otin tämän esille sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajan kanssa Pariisissa eilen, niin ehdotettiin, että me kävisimme Afganistanissa – Kyllä sitä saa selitellä jonkun verran britannilaiselle velomakselle. mitä sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja oikein puuhaa Afganistanissa. Mutta jos on tavoitteena katsoa laitonta maahanmuuttoa, niin hyvin suuri osa siitä saa alkuunsa Afganistanista. Rikollisjärjestöt, huumausainekauppa, ihmiskauppa alkaa Kabulista. Siellä ovat ne agentit, joille maksetaan, jotta ihmiset voisivat ylittää kaikki ne rajat ja lopuksi päästä Euroopan unioniin. Eli Tuo yhteinen toimi on erityisen tärkeä. Lopuksi haluan todeta seuraavaa. Mielestäni erityisen tärkeää tämänkaltaisissa tilaisuuksissa on, kun pyrimme aivan oikeutetusti katsomaan, mitä virastot tekevät. Meidän täytyy myöskin tehdä seurantaa, varmistautua siitä, että tarjoamme vertailukelpoista mm, tietoa näille järjestöille – näin olemme tehneet esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan rajavalvontaviranomaisen kanssa, joka vastaa maahanmuutosta. Vuosittaiselta pohjalta tapaamme hänet. Hän tulee meille kertomaan tilanteesta, olemme kuulleet mitä hän on sanonut. Sitten teemme siitä kertomuksen ja kolme vuotta myöhemmin katsomista uudestaan ja kysytään häneltä, että mitä viimeisen kolmen vuoden aikana on saatu aikaiseksi. Nyt olemme muuttaneet lähestymistapaamme. Annamme aivan selkeät kysymykset, nimitän niitä kymmeneksi käskyksi, mutta itse asiassa siinä on 51 tästä kysymystä. Joka vuoden lopuksi olemme sitten päättäneet, että itse asiassa valvomme tuota virastoa noiden 50 kysymyksen pohjalta. Eli Britannian hallituksen tehtävänä tämä ei ole, vaan parlamentti tekee sen ihan itse. Ja minusta tämä puitteiston avulla ja keskustelun avulla, joka meillä on, kans, kansallisparlamentit, Euroopan parlamentti, voimme varmaankin pohtia 10-15 avainkysymystä, jota esitetään Europolille, kaikille muille instituutioille, jos haluamme valmistautua siitä, että meillä on jotain vertailtavaa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Ja sitten viimeinen paneelipuhuja. Ennen kuin siirrytään lämpää keskusteluun, edustaja Lambert Euroopan parlamentista. Live-valiokunnan jäsen myöskin. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi sitä, että olin myöhässä. Meillä oli valiokunnassa äänestys, jossa me piti olla paikalla. Ja lisäksi haluaisin pyytää anteeksi sitä, että minä olen kolmas henkilö Iso-Britanniasta tällä, tässä paneelissa. Mutta ehkä siinä on jokin syy. Euroopan parlamentin jäsenenä minä olen myös toimielinten välisen työryhmän jäsen, jos tarkastelemme virastojen toimintaa. Tämä on elin. Tässä tarkastelemme siis esimerkiksi komission muutama vuosi sitten tekemää tutkimusta. Komissio ja neuvosto yhdessä komission ja neuvoston kanssa yritämme tarkastella sitä, miten voisimme saada enemmän demokraattista valvontaa kaikkiin EU-virastoihin EU-ssa. Kun nyt olemme puhuneet Euroopan parlamentin roolista tässä kaikessa. Niille, jotka pitävät näistä, niin tämä on asiakirjoissamme analyyttinen asiakirja 32. Euroopan parlamentti esimerkiksi sen valtuudet johtajien nimittämissä ja vastuullisuuden valvonnassa tietysti tähän liittyy myös Euroopan parlamentin budjettivallan käyttäjänä, mutta se ei ole ainoa roolimme, vaikka joskus keskitytään pelkästään budjettiasioihin, mutta tässä on kyse myös poliittisesta vastuullisuudesta. Ja tietysti nämä kokoukset ovat erityisen tärkeitä myös tässä mainitsemassani työryhmässä. Ja sitten kansalaisvapauksien valiokunta. Meillä on joskus sellainen tunne, kuten herra Koijo jo sanoi. Me elämme vielä ehkä hieman tätä hallitusten välistä menneisyyttä. Ja nyt kuitenkin ollaan päästy EUn kehyksiin, ei pelkästään budjettiasioissa. Euroopan unionin pitäisi olla enemmän kuin osiensa summa. Unionin pitää mennä poispäin tästä hallitusten välisestä suuntautumista, etenkin vastuullisuuden suhteen. Yksi syy mennä poispäin tästä hallitusten välisestä menneisyydestä oli osittain tämä vastuullisuuskysymys. Kun näemme, että valtiot tekevät pelkästään keskenään yhteistyötä, syntyy harmaita alueita, jotka eivät kuulu kenellekään. Silloin on hyvin vaikeaa, silloin on hyvin vaikea tilanne ja on vaarallista, kun kun tietystä, virast- tietystä virastoilta tulee toimia, mutta kukaan ei seuraa niitä eikä kenelläkään ole vastuuta valvonnasta. Olemme näitä kahtena päivänä kuullut, että virastoilla on kasvava rooli myös suhteessa kolmansiin maihin. Kun tarkastelimme yhtä uudempaa järjestöä, eli turvapaikka-asioiden tukivirastoa, parlamentti oli hyvin huolestunut siitä, mitkä ovat rajat tälle toiminnalle kolmansien maiden kanssa? Mikä lainsäädäntö tässä on olennaista ja miten lainsäädäntöä toteutetaan? Meille on sanottu, että tämä liittyy tietysti vastaaviin lainsäädäntövälineisiin. Jokainen näistä päätöksistä tietysti, jokaisella niillä on poliittinen ulottuvuutensa – Frontexin rajaturvallisuusyhteistyö, se tarkoittaa yhteistyötä kansainvälisessä kontekstissa ja kun puhumme ulkorajoista kolmansien maiden kanssa, tietysti turvallisuus on tärkeä asia, tietojen vaihto. Ja me näemme myös linkkejä muihin virastoihin, esimerkiksi Frontexin suhteessa päällekkäisyys tietyissä asioissa Naton kanssa. Miten tässäkin voidaan, tässä kontekstissa voidaan puhua vastuullisuudesta tai sitä arvioida? Vastuullisuuden puute tai valvonnan puute johtaa joskus tilanteeseen, että kukaan ei myönnä, että myönnä lähettäjänsä tiettyä helikopteria tiettyyn paikkaan. Eli me yritämme todellakin tässä valvonnassa huomata, mikä on johtanut tiettyyn toimeen. Eli valvonta on tärkeää, mutta miten se pitäisi toteuttaa käytännössä? Eh, anteeksi, siis, että olin myöhässä. En tiedä, mainitsiko puheenjohtaja on, mainitsiko jo, hän jo nämä tutkimukset Euroopan parlamentissa. Yksi käsitteli Euroopan perusoikeuskirjaa ja sen sen, sen vaikutusta sisäarvio, sisäasioihin. Ja sitten tämä toinen tutkimus itse asiassa näistä oikeus- ja sisäasioiden alueen virastoista. Kummassakin tutkimuksessa puhutaan Euroopan parlamentin työstä yhteydessä kansallisiin parlamenttiin. Nämä ovat kaksi eri tutkimusta ja niissä on hieman erilaisia suosituksia ja niitä tarkastelemme kansalaisvapauksien ja sisäasioiden valiokunnassa. Kaksi tutkimusta ovat kuitenkin samaa mieltä valvonnan tärkeydestä ja siitä, että pitää pysyä ajan tasalla näiden virastoiden kehityksessä. Suositus tässä tutkimuksesta, joka tarkasteli valvontaa oikeus- ja sisä- ja turvallisuusasioiden virastoiden suhteen, puhui Libe-valiokunnan roolista, mutta se ei tue uutta parlamentin välistä elintä. Komissiohan viime vuonna tunnusteli tätä ideaa. Tutkimuksessa sanottiin, että olemassa olevat puitteet voisivat olla oikeat yhteistyölle. Mutta kun puhutaan perusoikeuksista, kun tutkimus suositteli, että, että, että luotaisiin elin, joka tarkastelisi parlamentin välisesti tätä asiaa. Libe on yksi valiokunta, joka on tärkeä tässä, mutta myös ihmisoikeuksien alivaliokunta sekä kansallisten parlamenttien valiokuntien edustajat ovat tässä mukana, olisivat tässä mukana. Eli meidän pitäisi myös saada pääsy operatiivisiin salaisiin suunnitelmiin ja toimintaan, toimintaan kolmansien maiden kanssa sekä riskianalyyseihin, kaikkeen tähän, joka perustuu, johon perustuu näiden toimien nämä toimet. Eli, eli tässä meidän ei aina tarvitse puhua budjetista, kun puhumme lisäarvosta. Yksi huolenaihe, joka meillä tässä parlamentissa on, on se tapa, jolla virastoja käytetään myös ainakin symbolisena, symbolisena tapana – todistaa, että ainakin jotakin tehdään, joitakin toimia tehdään, olipa se sitten tehokasta tai tarpeellista tai suhteellista. Olemme kuulleet tässä parlamenttien välisestä yhteistyöstä. Kuten Keith Vass sanoi, tämä yhteistyö on erityisen tärkeää. Tietojen vaihtoa, se pitää, se pitää tuoda muodolliseen puitteisiin eri parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Oli kyse sitten tällaisista yhteyspisteistä, EU-jargonilla siis, tai oli kyse mistä tahansa tavasta, me voimme näin ottaa huomioon tämän yhden huolenaiheen, esimerkiksi tarkastella sitä, onko Tanskan huolenaihe, jakaako sen esimerkiksi Portugali, ja näin voisimme tarkastella yhteisiä huolenaiheita yksityiskohtaisemmin. Tämän, tämä parlamentti haluaisi, enemmän valtaa operatiivisessa, operatiivisten toimien valvonnassa ja me voisimme ainakin LIBE-valiokunnassa Euroopan parlamentissa öm, sanoa, että varapuheenjohtaja on myös vastuussa siitä, että tällaista valvonnasta tehdään systemaattisempaa. Me meidän pitää ottaa mukaan valiokunnat sekä tässä Euroopan parlamentissa että kansallisessa valiokunnassa. Tässä ei ole kyse pelkästään sisäasioista, vaan monista eri aiheista, esimerkiksi turvallisuuden alueella, turvallisuuden alueella esimerkiksi laiton maahanmuutto ja se, miten, miten tämä, tämän voi liittää ihmisoikeuksiin. Eli todellakin otamme otamme toimielinten välisessä työryhmässä tämän kokouksen tulokset todellakin huomioon, jotta voimme miettiä sitä, kuten Keith sanoi, miten voimme taata, että, että näitä, näiden kokousten tuloksia seurataan, miten, miten voimme siis saada konkreettista aikaiseksi, siis että tämä kokous ei ole pelkästään ähm, mielivaltaista keskustelua, vaan että saisimme jonkun välineen käyttöömme. Eli käsittelisimme tätä tilannetta näitä virastojen toimia, jotka vaikuttavat sekä EU-kansalaisiin että kolmansien maiden kansalaisiin. Kiitoksia. Ja tästä päästään sitten paneelin loppuun, joten nyt käydään keskustelua kahden minuutin säännöksen pohjalta. Täällä on vain kaksi puhujaa tällä hetkellä, eli kyllä tänne vielä mahtuu, jos joku muu haluaa puhua. Kertokaa sitten siitä, jos haluatte puhua. Aloitan Eva Talen Finnestä, Ruotsin Riksdagenista. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Kiitoksia puheenvuorosta. Meillä on ollut kaksi hedelmällistä päivää täällä, erittäin hyvät keskustelut. Ruotsin oikeudellisen, oikeudellisen asioiden valiokunnan jäsenenä olen sitä mieltä, että toiminnan valvonta, kun kysymys on rikosten eh-, ehkäisystä, on erityisen tärkeää. Tämän tyyppisen toiminnan valvonta on tärkeää siitä syystä, että tämän tyyppiset toimet usein rikkovat ihmisten perusoikeuksia vastaan. Parlamentaarinen valvonta on tärkeää, jotta voidaan varmistaa tasapaino niiden toimien välillä, joiden avulla suojellaan kansalaisia ja joiden avulla halutaan suojella yksilön yksityisyyttä säilytetään. Euroopan unionin perustamissopimus käsittelee kansallisten parlamenttien roolia Europolin ja Eurojustin valvonnassa – Menettelyn tavoitteena ottaa mukaan kansalliset parlamentit ja antaa niille rooli tässä prosessissa. Ruotsin parlamentin oikeusasioiden valiokunta siitä syystä on sitä mieltä, että yhteistä menettelyä pitäisi yhteinen menettely pitäisi laatia tästä parlamentaarisesta Europolin ja valvonnasta, jos olisi yhteinen aikataulu. Parlamentaarisen valvonnan tulisi olla yksinkertaista, nopeaa ja konkreettista – eikä siihen tarvita mitään uusia viranomaisia. Saattaa kuitenkin olla syytä sille, miksi voidaan ottaa käyttöön parlamentin välinen foorumi. On tärkeää, että kansallisparlamentit ja Euroopan parlamentti ja kaikki 28 osapuolta osallistuvat tasa-arvoisesti ja että foorumi on todella yhteinen elin. Haluan vielä esittää tärkeän asian, joka on se, että meillä on asiakirjat oikea-aikaisesti. Kun tulin tänne eilen ja sain, sain paljon papereita, niin tämä on hankala, koska ei niistä näe, mitä niissä on. Meidän kaltaisemme foorumi olisi myös hyvä areena keskusteluille, jota komissio on ehdottanut ja Europolin monivuotinen strategia sen operationaalisesta suunnitelmasta. Valvonnan pitäisi keskittyä ennen kaikkea siihen, että seurataan tuloksia ja strategioita. Ja päätöksenä, päätelmänä Ruotsin parlamentista on se, että me haluaisimme yhteisen elimen, joka valvoo ja keskustelee Europolin ja Eurojustin strategioista. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ja sitten Margaret de Boer äh, Alankomaiden senaatista. All for, uh, uh Kiitos, kiitos, että kaikki äh, tulitte tähän, tähän kokoukseen. Kiitos tästä keskustelusta. Sanoisin kuitenkin, että keskustelu voisi olla vieläkin parempaa, jos olisimme paremmin valmistautuneita. Olen siis samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Ja jos me keskittyisimme enemmän, mitkä ovat todelliset painopisteet tässä kokouksessa, sillä me saimme paljon tietoja ja minä ainakin opin täällä paljon. Me kuulimme paljon lausuntoja, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? tätä voisi miettiä seuraavan kokouksen kannalta. Voisimme siis keskittyä enemmän tiettyihin prioriteetteihin. Ja sitten de- virastojen demokraattinen valvonta. Puhujat keskittyivät kansalliseen näkökulmaan, eli kansalliset raportit ja asiakirjojen lähettäminen kansallisiin parlamentteihin – Euro- Tämä siis kaikki lisää vastuullisuutta, mutta, mutta eri asia on sitten tämä yhteinen demokraattinen valvonta. Mielestäni on hieman valitettavaa, että emme pääse tässä asiassa oikeasti eteenpäin, emmekä todella keskustellut siitä, sillä minun mielestä se olisi tärkeä asia. Siitä pitäisi keskustella vieläkin syvällisemmin, syvällisemmin Miten siis tällaiselle yhteiselle valvonnalle voitaisiin antaa oikea muoto ja miten se voisi tosiasiallisesti toteutua? Toivon, että meillä on ensi vuonna sama, samantyyppinen kokous, mutta että asiassa edistytään kuitenkin hieman paremmin. Puheenjohtaja, niin, jos kuku, joku vielä haluaa käyttää puheenvuoron ennen kuin annan sitten paneelin jäsenille mahdollisuuden vastata, niin mielelläni sen annan koska meillä on tässä hieman ylimääräistä aikaa. Jos ei, niin mennään sitten paneelin jäseniin. No request for the floor. Right. Well, um... No niin. Näin aloitan sitten käänteessä järjestyksestä Keith Bass ensin. Kiitoksia, Lordi Hani. Molemmat puhujat Ruotsista ja Alankomaista mainitsivat, miten tärkeä seuranta on tietojenvaihto tämän tyyppisissä foorumeissa. Vaikka niin ihana onkin tulla Brysseliin, niin on tietysti mukavaa vielä saada yksityiskohtaista tietoa etukäteen. Toiseksi tarve seurantaan kokouksen jälkeen. Meillä kaikilla on valiokuntamme sihteerit ja voin antaa hänelle tietysti lisätyötä ja pyytää käydä läpi, käymään läpi EU-jäsenvaltiot, käydä teidän nettisivuilla ja nähdä, minkä tyyppisiä tutkimuksia tällä hetkellä teette. Minun valiokuntani sisäasioissa tutkii tällä hetkellä radikalismin juuria. Miksi ihmiset muuttuvat tavallista kansallista radikaaleiksi. Ja toiseksi teemme puhelinhakkauksesta tutkimusta, puhelin salakuuntelusta. Varmaan Murdochin kohdalla olettekin kuulleet asiasta uutisissa. Mutta sitten Kelvin Hopkins, joka tuli yhdistyneestä kuningaskunnasta kanssa, niin en edes tiedä, mitä hänen valiokuntansa tämän hetkellä tutkii. Ja hän sentään on viereisessä huoneessa. Eli kyllä meidän tarvitsee varmaankin kaikella kunnioituksella Euroopan parlamenttia kohtaan, että pidän Jeanin ajatuksesta siitä, että joku hänen valiokunnassaan, ehkäpä varapuheenjohtaja, voisi ikään kuin toimia yhteyshenkilönä. Se on aivan erinomainen ajatus. vaikka se onkin tulevaisuutta varten, niin minusta mikään ei estä sitä, että huomenna sitten kansallisessa parlamentissa pyydämme avustavaa henkilökuntaa tekemään näin. Ehdottomasti minä pyydän ainakin Sarah katsomaan kaikkia 27 jäsenvaltion sivustoa. Jos katsotaan Europolia, niin aivan kuten Jean ja muut ovat sanoneet, niin parasta on jakaa tuota tietoa eikä tehdä päällekkäistä työtä. Ja jos meillä on unionin pääjohtaja tai Frontexin pääjohtaja tänne tulossa, niin mielelläni lähetän sähköpostin. En ole Facebookissa enkä sitten twittaakaan, vaikka, koska olen aivan liian vanha näihin. Eli minä käytän vain vanhanaikaista sähköpostia. Unkari sanoi, että siellä ei tehdä sähköpostejakaan. Ai, te vain heiluttelette siellä ilmeisesti kättäne. Niin, voimme ottaa helposti yhteyttä toisiimme. Kertokaa me toisellemme, mitä teemme ja jos meillä on joku tällainen yhteinen linja. Ja itse asiassa aivan esimerkkinä, niin halusin vain sanoa, en halua sanoa, että me vain Yhdysvaltojen kanssa puuhailemme historiallisista syistä. Mutta vierailulla Washingtonin huomasin, että Washingtonin sisäisestä vastaava henkilö tutki radikalismia ja sen juuria Yhdysvalloissa. Ihan sama tutkimus, tätä tota minä teen Lontoossa. Kun soitin hänelle ja hän kertoi meille asiasta kaksi viikkoa sitten – ja mielelläni kävisin tällaista näkemysten vaihtoa, tiedonvaihtoa Portugalin kanssa, Ruotsin kanssa, Alankomaiden kaikkien muiden kanssa. Meidän on tärkeää tehdä näin, me voi odottaa, että muut sen tekevät. Ja sitten jos Jean voisi jatkaa tästä, nimittäin jonkun varapuheenjohtajan yhteyshenkilöksi, se on oikein hyvä tapa tehdä näin. Ja lopuksi Meillä on Lontoossa juuri pidetty ihmiskauppaa koskeva konferenssi. Sinne tuli monia kollegoita eri EU-maista ja sekin on yksi tapa, jolla voimme edistää asioita. Jos meillä on erityisala, jota yksi valiokuntamme hoitaa, niin voin sanoa, että Europol ei ole aivan keskeisessä asemassa sen suhteen, mitä teemme, mutta jos joku teistä on kiinnostunut Europolista ja isännöitte jonkun tilaisuuden, niin mielelläni mm, meidän valiokunnastamme tulee henkilö teidän maahan osallistumaan konferenssiin. Mitä enemmän voimme tehdä yhdessä, sitä parempi. Thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja sitten edustaja Koilio. Kiitos puheenjohtaja. Minä todellakin olen samaa mieltä kommenttienne kanssa siitä, mitä meidän pitää nyt tehdä seurannan suhteen. Itse asiassa sanoin joillekin kollegoille eilen juuri tämän saman. Itse asiassa tässä kokouksessa ehkä saa sen mielikuvan, että mitään uutta ei tapahdu ja se olisi tietysti kauhean. Me, meillä kaikilla on tämä sama idea. Meidän pitää saada jotain konkreettista aikaiseksi, tehdä yhteistyötä, saada enemmän avoimuutta ja demokraattista valvontaa tälle alueelle. Tämä siis yhteistyössä kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä. Minulla on sanottu, että koordinaattorimme järjestävät kokouksen valiokunnan sisällä ja siinä, siinä puhutaan myös tämän kokouksen tuloksesta ja puheenjohtaja Lopez Aguilar teki konkreettisen ehdotuksen mekanismista, jolla voitaisiin arvioida EU-virastojen työtä. Varmasti saamme pian uutisia tästä aiheesta. Sillä kuten Alankomaiden parlamentin edustaja sanoi, on hyvä, että kansallisten parlamenttien edustajat voivat valvoa EU-virastoja. Tämä ei pitäisi tapahtua pelkästään hallitusten tasolla, vaan myös parlamenttien tasolla, mutta tästäkin huolimatta meillä pitäisi olla yhteinen valvontamekanismi. Varmasti puheenjohtaja Lopes Aguilar eh, tekee tässä konkreettista työtä ja tämän kokouksen tulosten pohjalta voimme saada aikaiseksi konkreettisen yhteisen järjestelyn, jolla voimme valvoa EU-virastojen työtä. Kiitos, he, Rova Lambert. Kiitos. Toivon, että valiokuntani varapuheenjohtajat arvostat sitä luottamusta, joka heihin on nyt suotu on hyödyllistä, että, että, rooli, että roolit määritellään hyvin. Se, mitä Keith sanoi näistä keskinäisistä kutsuista eri tilaisuuksiin, on erityisen tarpea, sillä myös näin virastot tekevät yhteistyötä keskenään. Niiden kansalliset edustajat kokoontuvat ja koordinoivat työtä tämä tietysti on hallintoneuvosten roolikin. Mutta mielestäni tällaista keskustelua kyllä puuttuu meidän keskuudestamme, jotka ovat vastuussa demokraattisesta valvonnasta. Ehkä seuraavan kokouksen suhteen meidän pitäisi tarkastella sitä, mitä, mitkä ovat niitä avainkysymyksiä, jotka haluamme vastata, joihin haluamme vastata etukäteen. En, en tiedä, miten teidän parlamentissa tähän tähän suhtaudutaan, mutta tämä todellakin olisi hyödyllistä ja sitten voisimme saada asiakirjoista ainakin tiivistelmät etukäteen. Meidän pitäisi siis tunnistaa, mitkä ovat niitä pääkysymyksiä, joihin halutaan vastata. Ja ehkä muutamat työryhmät voisivat tarkastella näitä intressejä, voisimme jakaa työtämme esimerkiksi turvallisuuden, rikolli- järjestetyn rikollisuuden ja ihmisoikeuksien alalla. Tämä on ainakin yksi tulos tästä kokouksesta. Varmasti monikin täällä kokouksessa on ajatellut juurikin näin. Näistä kokouksista siis pitää tehdä todellakin rakentavampia tai tuottavaisempia. Ja varmasti tämä onkin juuri se tulos, jonka me tästä kokouksesta kaikki viemme kotiin voimme varmasti tarkastella sitä, miten tämä käytännössä sitten järjestetään seuraavan kerran. Kiitos. No niin, kiitoksia. Valitettavasti edustaja Pisko joutui menemään lentokoneeseen ja puheenjohtaja Aguilar esitti pahoittelunsa, koska hän on Puolan puheenjohtajavaltion kanssa aivan toisessa, mutta asiaan liittyvässä aktiviteetissa tänä aamuna, joten hän ei tuota tänne päättämään kokousta. Ennen kuin yritän tehdä yhteenvetoa, niin täällä on ollut viimeinen puheenvuoropyyntö. Ja koska tässä aikaa on, niin aion myöntää sen ja näin. Tsekistä Paggio saa puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chair. Now, uh, just on the organizational note. Kiitos puheenjohtaja tästä järjestämisestä vain. Seuraavassa kokouksessa ehkä voisin pyytää, että nämä asiakirjat seuraavassa kokouksessa kokouksessa saataisiin etukäteen. Kuten Ruotsin kollega sanoi, tässä on aika monen pino näitä asiakirjoja ja olisi kiva, jos ne seuraavan kerran saataisiin etukäteen, voisimme sitten tutustua niihin. Ja toiseksi tästä organisoimisesta. Minulla olisi kysymys näistä sisärajoista minä en äh, ollenkaan saanut vastaustani kysymykseni näistä, sisärajo- näistä si- sisärajoista, e, joten ehdotan, että seuraavassa kokouksessa voisi olla kahden kierroksen, kaksi kysymyskierrosta. E, ensinnäkin sitten nämä virast- virastojen edustajat ja sitten toisessa kierroksessa tulisivat kansallisten parlamenttien edustajat. Näin voitaisiin ehkä saada hedelmällisempää keskustelua aikaiseksi. Kiitos. Thank you all very much for your Kiitoksia kovasti puheenvuoroistanne ja haluan kiittää myös paneelin jäseniä heidän panoksistaan. Pyrin tässä tekemään pienen yhteenvedon, vaikka ymmärrän tietysti, että jos olette, jos sattuu olemaan 27 jäsenen organisaation tilapäinen puheenjohtaja, niin silloin saattaa kyllä olla vaarana se, että jos tällaisia yhteenvetoja tekee, niin joutuu aiheuttamaan pettymyksen joillekin yleisössä. Viime keskustelussa kuitenkin on ollut ehkä yksi yksittäinen punainen lanka, sillä kukaan ei ole todennut, että tarvittaisiin uutta institutionaalista pohjaa tälle tehtävälle. Ja minun lähtökohdistani katsoen äh, ylähuone pitäisi tätä ehdottoman byrokraattisena. Ja Libe-valiokunnan mietinnössä ehdotettiin nimenomaan juuri sitä, että se on asiantuntijoiden näkemys, jolta asia on kysytty. Se ei välttämättä ole Liben kanta, mutta me nähdään, näemme myöhemmin, mitä Libe on asiasta mieltä, kun toivottavasti kukaan ei tätä vaadi. Toisaalta Kuulin paljon reagointia siihen, mitä puheenjohtaja Aguilar ehdotti, eli että ensi vuoden kokous tässä formaatissa pitäisi olla järjestelmällinen, tehokkaampi, maanläheisempi kuin mitä tähän mennessä on onnistuttu saamaan aikaiseksi. Vaikka uskoakseni viimeisen kahden päivän aikana olemme kyllä siirtyneet sitä kohti enemmän kuin aiemmissa kokouksissa. Ja toivottavasti tämä on siis oikea tie eteenpäin, eikä siinä kukaan ole eri mieltä. Puheenjohtaja Aguilar ehdotti, että tässä muodossa vuonna 2012 lokakuussa pidetään uusi kokous ja toivottavasti yhä useampi kansallinen parlamentti tämän tilaisuuden esimerkin yllättävänä on sitten edustettuna. Sillä minusta vaikuttaa aivan selvästi ja tähän kaikki tiet näyttävät johtavan että tällä alalla sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit ovat suoraan mukana. Niiden välillä ei ole mitään valtataistelua tai etusijalle asettelua sen suhteen, kenellä auktoriteetti on. Sopimukset hyvin selvästi ilmaisevat, että jäsenvaltiolla on päävastuu, mutta että Euroopan parlamentin budjettivaltansa ja yhteispäätösmenettely menettelyn avulla on parlamentti, jolla on aivan selkeä rooli. Eli ainoa järkevä tapa on viedä tätä mallia eteenpäin. Ja omalla oudolla tavallaan nämä kokoukset, jotka alkoivat aivan eri ympäristöstä, näin tekevätkin, sillä tässä meillä on kokous, jossa on rinnakkaispuheenjohtajat Liben Libevaliokunnasta ja sitten kansallisesta parlamentista. Kansallisella parlamentilla on kaksi mahdollisuutta puhua, Euroopan parlamentilla yksi näissä keskustelussa. Se on toiminut oikein hyvin. Ja tässä ei millään tavalla äh, kiistellä siitä, mitkä asiat tulee ottaa etusijalle, sillä meillä ei ole siihen tarvetta. Me tiedämme, millä tavalla nämä asiat tulee hoitaa meidän omien sääntöjemme perusteella. Se, mihin meidän tulisi pyrkiä, on, että näin tehtäisiin kollektiivisemmalla tavalla niin, että se on myös tehokkaampaa. Jos näin tehdään, ja tämä siis on se punainen lanka tästä keskustelusta, meillä täytyy ehdottomasti olla tietokanta ennen kokousta, huomattavasti ennen kokousta. Eilen kuulin että komissio sen hyvin selkeästi totesi, että hän aikoo varmistaa sen, että ensi vuonna Europolin vuosikertomus on saatavilla hyvissä ajoin, jotta sitä voidaan katsoa tässä kokouksessa. Toivoisin, että tuo sitoumus voidaan laajentaa koskemaan myös muita virastoja, Frontexia ja Eurojustia, niin että saamme aikaiseksi sellaisen tietokannan, jonka kaikki kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti jakaa, ja varsinkin kaikki ne, jotka tulevat tähän kokoukseen ensi vuonna. Toivottavasti siis nämä puheenjohtaja Aguilarin esittämät kommentit ja komissiosen Malmströmin esittämät kommentit johtavat todelliseen vastauksen tuohon ikään kuin hätähuutoon, jonka tällä moni esitti. Ei ole mitään hyötyä siitä, että tämä paperipino tulee pöydälle, kun kokoukseen tullaan, vaan se tulee saada etukäteen. Puheenjohtaja Gilarin lisäksi totesi, että kansallisten parlamenttien tulisi ottaa yhteyttä Euroopan parlamenttiin, jos ne pohtivat jotain näistä virastojen työstä tai haluavat ottaa esille tiettyjä asioita. Ja nämä tulisi ottaa esille huomattavasti etukäteen. Voin puhua vain oman valiokuntani nimissä, mutta olen varma, että pyrimme vastaamaan tähän ja se se tietysti sen, että muut kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voivat saada paremman käsityksen siitä, mitä tehdään ennen kuin tulemme kokoukseen. Kolmanneksi, luonnollisestikin kaikki ovat tästä puhuneet, tarvitaan suurempaa tietojen ristiinlevittämistä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä Keith Faz tämän otti esille ja niin, että ne voivat hyötyä toistensa hyödyllisistä kokemuksista ja ymmärtää sen, mitä, mm, mitkä, mitkä asiat koskevat toisia jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia. Toivottavasti en siis ole nyt tässä astunut yli rajojen, mennyt liian pitkälle. Minä en tietysti voi sitouttaa ketään ja minä vien mukanani kotimaahani jotkut niistä ajatuksista, joita puheenjohtaja Gilar esitti. Varmasti monet muut tekevät samoin ja toivon, että lopputuloksena on vuoden kuluttua tähän aikaan kokous, joka on tehokkaampi, järjestelmällisempi ja meillä on paremmin asioista tietoa kuin tänä vuonna. Jos tässä onnistumme ikään kuin tällaisena lähtökohtaisena pohjana, niin silloin varmasti voimme ryhtyä tarkastelemaan artikan 88 perusteella toimintamme, joka vaatii parlamentaarista valvontaa, mutta tekemättä näin ilman mitään uusia pitkälle kehitettyjä toimielimisiä rakenteita. Jos kaikki ovat tyytyväisiä näihin päätelmiin, niin edustaja Aguilar pyysi minua päättämään kokouksen. Hän pahoitteli syvästi sitä, että hänen täytyy lähteä täältä. Mutta hän on Euroopan parlamentin edustaja puolen puheenjohtajavaltion kanssa pidettävässä kokouksessa. Hänen piti ehdottomasti olla siellä paikalla ja hänen poissaolessaan haluaisin kiittää häntä ja hänen kollegoitaan ja kaikkia muita Euroopan parlamentin sihteeristössä, jotka ovat näin hyvin työskennellä tämän kokouksen järjestämiseksi. Ja toivottavasti he voivat viedä näitä asioita eteenpäin yhdessä kansallisten parlamenttien sihteeristöjen kanssa, koska he ovat tasa-arvoisia kumppaneita, eivät alistettuja. Ja toivottavasti ensi vuoden kokouksesta saadaan sellainen aikaiseksi, joka ilahduttaa puheenjohtaja Aguilaria ja joka meidän kaikkien mielestämme on hyvä. Lopuksi haluan kiittää Libe-valiokuntaa kaikesta siitä, mitä se on tehnyt tehdäkseen viimeisen kahden päivän keskustelusta menestyksen. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.